I prepared some points for you, but it's very, it's probably in bad English because I wrote it myself. Well, good afternoon, ladies and gentlemen. Hyvää iltapäivää. Minulla oli kone myöhässä, joten olen kovin pahoillani, että aloitetaan vähän myöhään. Tässä on kehitysyhteistyövaliokunta yhdessä järjestämässä tätä kokousta. AKT EU-yhteisparlamentaarisen kokouksen kanssa, joten ilolla toivotan tervetulleeksi hyvän ystäväni ja kollegani Louis Michelin tänne foorumin puheenjohtajaksi, yhteispuheenjohtajaksi AKTn osalta. Pitäisi keskustella Etiopian ihmisoikeustilanteesta ja kehitysyhteistyöstä. Yhdessä oli ihmisoikeuksien alivaliokunnan kanssa. Kollega Laima ei ole pystynyt tulemaan paikalle, ja yhteispuheenjohtaja Hautala, hän, hän on tulossa. Ja odotamme, että luimme siinä myöskin osallistua, kuten äsken kerroin. Human Rights Watch on tehnyt, on esittänyt syytöksiä raportissaan. Julkistettiin lokakuussa 2010. Myöskin lupa julkiset kommentit kehitysyhteistyöavun antajilta, nimittäin komissiolta. Vaikka ajattelemme, että jotkut aspektit tarvitsevat lisäselvityksiä, meidän täytyy myös katsoa ihmisoikeustilannetta maassa joka edelleen aiheuttaa monia huolenaiheita. 2010 vaalit, niitä ei voida verrata 2005 vaaleihin. Ja terrorin ja siihen ilmapiiriin, joka liittyy terroriin siihen aikaan. Kuitenkin vaalivoitto 91,6 prosenttia hallitsevalle puolueelle. Vaalitarkkailumissio kiisti tämän. Prosessissa oli suuria puutteita liittyen kansainvälisiin sitoumuksiin tällaisissa vaaleissa. Tämä suuri voitto liittyy poliittiseen painostukseen ja turvallisuusjoukkojen rankaisemattomuuteen, ilmaisuvapauden puutteeseen ja kokoontumisvapauden puutteeseen. Monien ihmisoikeustaistelijoiden täytyy lähteä maasta viime vuosina ja riippumattomat tiedotusvälineet ja harjoittavat tällaista itsesensuuria, jos niitä oli vielä äm, jouduttu sulkemaan. Ja voi lukea, että kehitysyhteistyöapua käytetään perusoikeuksia vastaan, kuten esimerkiksi oikeus saada ruokaa väestön osalta. Nämä ovat tietysti syytteitä ja viittauksia, ne ovat vakavia, joten osa tätä kuulumistilaisuutta on että voidaan tietysti todeta se, mikä on fakta ja mikä fiktiota. Ja mitä nyt sitten Human Rights on äh, raportoinut, se on kauhistuttavaa jos manipuloidaan esimerkiksi kehitysapua apua sillä tavalla, että se hyödyttää vain hallitsevaa puoluetta, EPRDF väestön haitaksi, ja käytetään ohjelmia, kehitysyhteistyöhjelmiä poliittisena aseena, jos tämä sitten osoittautuu todeksi. Sanoisin erityisen kauhistuttavaa maassa, joka on nyt toiseksi suurin avun saaja kehitysyhteistyön osalta. Indonesian jälkeen, jos Irak ja Afganistan suljetaan pois laskuista. Sen vuoksi kovasti meitä kiinnostaisi kuulla tässä yhteiskeskustelussa Human Rights Watchia itseään, joka nyt esittelee löydöksensä. Myöskin viranomaiset viranomaisten panos eh, juuri äsken perustetusta EASesta ja sitten Louis Michel on myöskin kahden viranhaltija AKTn yhteis- parlamentaarisen kokouksen puheenjohtajana ja sitten valtuuskunnan puheenjohtajana tähän, valtuus, tähän parlamentaarisen yleiskokoukseen. mitä puhetta haluaisin esitellä puhujat. Ben Rollins, joka on ihmis, äh, Human Rights Watchin tutkija, 10 minuuttia. Herra Thomas von Handel, joka on EASstä, 5 minuuttia herra Jean Murray Capra Devkosta. Viisi minuuttia. Näiden puhujien jälkeen puheenvuoro luin Misesille. Ben Rollins voisi esitellä löydöksensä ensin 10 minuuttia. Olkaa hyvä. Is that okay? Okay. Um, there is consensus. Niin, varmaankin on olemassa konsensus tästä HRVn vaalitarkkailun puolelta ja Maailmanpankin valtuuskunnan puolelta, että tässä on hyvin paljon hierarkiaa ja valvontaa ja monenlaista painostusta ollut viiden vuoden aikana tapahtunut ja tämä on hyvin suljettu eh, yhteiskunta, jonka demokratia sen kuin heikkenee. Ja tällainen eh, havainto on tehty hyvin monelta taholta myös meidän puoleltamme. Itse asiassa viime eh, vaalien jälkeen 2005 EU ja muut kehitysavun antajat ovat olleet huolissaan siitä, että että monet asiat vain huononevat. Eh, me te, annamme lausunnon sen mukaan, että hallintoongelmat ovat eh, tulossa vaikeammiksi ja, ja eh, välttämättä nämä rahoitus ei auta kehitystä eteenpäin. Me näihin asioihin yrittiin, yritettiin puuttua uusilla ohjelmilla sillä tavalla, että alueellisille hallintoviranomaisille annettaisiin tukea eikä keskushallinnolle. Mutta Etiopian kohdalla ongelma on se, että kun se on keskitetty maa, jossa on tiukat jäykät jär, jä, rakenteet, niin me emme Eh, voi mitenkään asioita muuttaa ja poliittinen rakenne säilyy. Ja tätä me pelkäsimme. Siksi 2010 eh, vaaleissa halusimme katsoa, että oliko tämä todenmukainen kuva. Menettelytapa eh, koostui kolmesta tutkimusmatkasta kuuden kuukauden aikana. Ja tarkasteltiin monenlaisia riippumattomia raportteja myös muiltakin avunantajilta. Me myöskin kävimme 50, 53 kohteessa 26 piirikunnassa. Siellä oli, mm, tapasimme etiopalaisia toimittajia ja myöskin näitä virkamiehiä, jotka liittyvät apuun. Mitä me sitten kuulimme kentältä kaikissa näissä piireissä oli juuri sitä, mitä ehkä voitiin odottaakin, että valtio on sama kuin vallassa oleva puolue, mitään eroa näillä asioilla ei ole. Ja tämä tarkoittaa siltä, että miten siellä aluetasolla eh, toimitaan, niin sekin on hyvin politisoitunut tapa. Monet e, ihmiset saavat e, avustajilta rahaa ja kaikki tämä raha käytetään poliittisella tavalla. Kaikissa paikoissa, missä kävimme kyllä vierailulla, niin huomasimme, että näitä rakenteita käytettiin hyväksi e, sillä tavalla, että ihmisten elinolot vaikeutuivat siinä vaiheessa, kun he eivät tukeneet hallintoa. Tämä on ihmisoikeuksien kannalta hyvin huolestuttavaa, kun puhutaan 85 miljoonan ihmisen eh, kokoisesta kansasta, niin lannoitteet, siemenet, kaikki maatalouteen liittyvä eh, ja asumiseen liittyvä terveyspalvelut ja erityisesti ruoka-apu niin ne ovat kaikki ongelmallisia, koska kaikkea tätä käytetään poliittisesti hyväksi. Me emme puhu mitenkään kokoontumisvapaudesta ja sananvapaudesta, vaan me puhumme myöskin oikeudesta elää ja saada ruokaa. Ja myös monenlaisia taloudellisia oikeuksia sieltä puuttuu. Te ymmärrätte, että nämä ovat vakavia syytöksiä. Me emme ole puhumassa tuhansista ja sadoista tuhansista ihmisistä, joilta tämä, nämä oikeudet kiellettäisiin, vaan että ihmisiltä kielletään palvelut, ruoka-apu tai maa ja tämä tehdään vain tiettyjen oppositioihmisten kohdalla, koska tällä tavalla viesti saadaan eteenpäin. Ihmiset, jotka ovat tunnettuja, jotka ovat vastustaneet hallitusta tai joiden taustassa on jotakin hallitusvastaista, he ovat olleet kohteena. Ja tietenkin ihmiset sanovat, että kun näille ihmisille on näin käynyt, niin muutkaan eivät, eh, muut ihmiset eivät uskalla mitään sanoa, kun näkevät, mitä näille merkkihenkilöille on tapahtunut. Ihmisiä kohdellaan huonosti ja järjestelmää käytetään sillä tavalla eh, hyväksi, että hyvin laaja poliittinen, eh, poliittinen vaikutus sillä on ja hyvin tukahduttava sellainen. Eli se on tilanne paikan päällä. Me sitten alueellisten ja kansallisten viranomaisten kanssa toimiessamme vahvistimme tämän ja 20 avunantajajärjestöjen edustajaa EUn hallituksilta ja USAn hallitukselta, niin hekin totesivat, että kuva on juuri tällainen – huhuja on kulkenut ja olemme tästä kuulleet, mutta ongelma on siinä, että meillä ei ole minkäänlaisia todisteita, emmekä voi niitä asioita tällä tavalla todentaa. Ja se, mistä nyt puhumme, on tämä ainoa tapa toimia Etiopiassa. Täytyy mennä katsomaan sinne, että onko poliittinen pelko, onko se perusteltua. EU ja muut avustajat ovat todenneet, että tällainen komissio perustettiin 2010 heinäkuussa, joka tutki asiaa. Ja aikaisemman eh, tiedon mukaan Human Rights Watchilta niin kävi ilmi, että minkäänlaista todisteita laajasta poliittisesta vainosta ei ole saatavissa. Mutta tämä valitettava havainto, koska tässä raportissa Eh, siis kun tämä, siis julkaistiin tämä raportti 2010, niin tässä raportissa sanotaan, että se ei ole tutkimus, eikä tässä yritetäkään mitenkään todistaa vääristymien eh, olemassaoloa tai olemassa ole, olemattomuutta. Joten ei ollut mitään pohjaa sanoa eh, sellaista, että tällaista poliittista painostusta ei olisi, koska kukaan ei tiedä. Eli tässä nyt on haaste, joka, jonka heitän parlamentille ja haluaisin myös tämän EUn tarttuvan tähän avustajien suhteen. Kukaan ei siis tiedä, mitä tapahtuu. Avunantajien tutkimuksessa sanotaan, aivan kuin meidänkin raportissamme sivulla 75, nämä turvajärjestelmät eivät liity liitytty työllistymiseen tai siihen, että näitä rahoja olisi käytetty poliittiseen eh, eh, tarkoitukseen. Tässä onkin puute, koska on hyvin vaikea sanoa, kuinka tämä avustusjärjestelmä toimii. Ja kun mitään vääristymiä ei eh, laajasti löydetty, niin todettiin, että vaikka tällaisia mm, turvajärjestelmiä olisikin, niin niiden avulla tällaista poliittista vääristymää ei saataisi havaittua. Mitä tulee suosituksiin, minulla on vain puolitoista minuuttia enää aikaa, niin haluaisin sanoa niistä, että me haluaisimme nähdä ja haluaisimme avunantajien tietävän ja ryhtyvän dialogiin. Kaikki omat havainnot, joita asiasta heillä on, niin niitähän ei voida käydä testaamaan, että miten se nyt oikein toimii. Mutta se, mitä me toivomme, on, että käytäisiin rehellistä keskustelua siitä, että kuinka me yritämme tässä köyhässä maassa ihmisiä auttaa. Siellä on hyvin autoritäärinen hallitus ja haluaisimme, että, että tähän monitorointiin panostettaisiin ja katsottaisiin, miten havaintoja voidaan testata. Siis kyllä tilejä ja rahankäyttöä voidaan vara, valvoa, mutta miten tämä poliittinen puoli, niin se on asia, jonka on muututtava. Ehkä tässä olisi jotakin uusia prosesseja, joita voitaisiin sitten muillekin maille tarjota käyttöön. Kaikkein tärkein asia Etiopiassa on kuitenkin, että kansalaisjärjestöjä kohdellaan huonosti, niiden toiminta tehdään niin ri, suorastaan rikolliseksi, eli se on lähes mahdotonta, lähes mahdotonta. Ja olisi tärkeää saada tähänkin riippumattomuutta. No tällaiset suositukset minulta, ja nyt minä olen kiinnostunut kuulemaan muilta. Um, Kiitoksia. On tärkeää muistaa, mitä sanoitte. Toivon, että olisitte lisännyt vieläkin muita taustatietoja siinä mielessä, että missä Etiopia on. Sehän ei ole Ranskan tai Ranskan naapuri, se on afrikkalainen maa. Mitä sen naapurit tekevät? Miten ne toimivat? Minkä kulttuurin pohjalta Etiopiassa toimitaan? Etiopia. Me tietysti omien arvojemme pohjalta minä ja te arvioimme etipiaa. Mitä suosituksillanne on vaikutuksia? Lakkaammeko avun antamisen? Kun ottaa näitä asioita esille, täytyy asettaa ne asia yhteyksiin. Vai pitäisikö sitä antaa tulla sortuneen valtion, kuten Somalia? Eli ehdotuksia parlamentille. Emme tee tässä pelkästään akateemista tutkimusta, Eli myöhemmin, kun keskustellaan, haluaisin tietää, että mihin haluatte, mitä parlamentti tekee tälle asialle, koska tietysti voi sanoa, että, että siellä eh, käytetään tällaista epäilyttävää politiikkaa. Mutta mitä johtopäätöksiä siitä tehdään? eurooppalaista pehmeää voimaa esimerkiksi. Miten soft power, miten mikä etipistä voisi tulla? Sudan, Somalia tai jotain muuta? Miten tähän muuhun sitten päästäisiin? Ehkäpä ajattelette näitä asioita ennen kuin, tai nyt kun jatketaan keskustelua. Sitten pyytäisin herra von Hendeliä puhumaan EASstä, siis ulkoasioiden osastolta. Thank you, Chairman. Uh, thank you very... Kiitos eh, puheenjohtaja, kiitos tästä mahdollisuudesta saada vastata. Mainitsitte monia monimutkaisia asioita, jotka vaikuttavat eh, meidän suhteisiimme Euroopan unionina Etiopian kanssa. Kehitys, yhteistyön tavoitteena Etiopiassa on se, että saataisiin aikaan apua, joka tukisi köyhyyden vähentämistä. Ja meidän mielestämme tämä meidän työmme näin toimiikin. Kysymys ihmisoikeuksista, demokratisoitumisesta, valvonnasta, ne ovat avaimia siihen, että tästä kehityksestä saadaan pysyvää ja kestävää. Olemme tietoisia sitä, että työtä on vielä jäljellä. Lienee selvää, että tämän tukiryhmän antama tuki muuttaa miljoonien ihmisten elämän esimerkiksi terveydenhuollon, veden, koulutuksen ja elintarvikehuollon kautta. Ja me autamme suoraan Etiopia tällä tavalla saavuttamaan vuosituhannen tavoitteet. Luonnollisesti huomioimme myös näiden ohjelmien väärinkäytössyytökset vakavasti ja valvomme hyvin tarkkaan näitä suojakeinoja, joita meillä on ja lausekkeita. Me olemme todenneet, että tarvitaan jatkuvaa tarkistusta ja myös näiden suojalausekkeiden muuttamista, mikäli tarpeen. Ja kuten herra Rawlings jo sanoi, se vastaus, minkä antajaryhmä, lahjoittajaryhmä antoi, liittyi vuonna 2009 saatuun informaatioon. Silloin käynnistettiin tällainen tutkimus samoin kuin kenttätutkimuksia, joiden perusteella me kykenimme toteamaan, että emme nähneet mitään suurta todistusaineistoa siitä, että apua väärinkäytettäisiin suunnitelmallisesti. Mutta ei tämä kuitenkaan luonnollisesti jätä ulkopuolelle sitä, etteikö olisi esimerkiksi tiettyjä poliittista vääristymää mutta todennäköisesti se on enemmän poikkeus kuin sääntö. Järjestelmät, joita nyt on käytössä, ne liittyvät riippumattomaan arvioon ja erilaisiin valvontaan ja paikan päällä tehtyyn valvontaan. Toki on vielä varaa parantaa toimintaa. Ja me olemme yrittäneet ottaa mukaan sekä Etiopian hallituksen että muita avunantajajärjestöjä saadaksemme aikaan parannusta. Me arvostamme Human Rights Watchin tekemää työtä Etiopiassa sen vuoksi, että se täydentää meidän omia valvontajärjestelmiämme. Kehitys on ollut positiivista. Etiopiassa on otettu vastaan Human Rights Watch hyvin ja on käyty ihan henkilökohtaisia keskusteluita ja sitä kautta kyetään myös parantamaan ja hyödyntämään paremmalla tavalla asiantuntemusta molemmilla puolilla ja sitä kautta voidaan myös parantaa kehitysyhteistyötä ja ihmisoikeuksia. Olen iloinen, että Human Rights Watch hyväksyi tämän kutsun tähän toimintaan ja uskon, että on erittäin tärkeää, että me saisimme myös Etiopian hallituksen mukaan näihin asioihin. Sen vuoksi on tehty ehdotus siitä, että Human Rights Watch tulisi todellakin konkreettisesti Etiopiaan viemään näitä keskusteluita eteenpäin. Ja haluaisin päättää puheenvuoroni tähän ja luonnollisesti vastaan, mikäli teillä on kysymyksiä. Kiitos, herra Van Handel. Se, mitä sanotte, on hyvin tärkeää. Juuri tässä lopussa. Hamlet ei ole ilman Tanskan prinssiä ja jos hallitus, eteenpäin hallitus ei ole tässä mukana, niin mikä pointti tässä on? Eli kumppanuus ja dialogi, se on hyvä, että olette päässeet siihen, tai ainakin se pitäisi olla, sitä pitäisi käydä. Eli silloin voidaan vastata näihin huolenaiheisiin. Nyt pyytäisin, että Jean-Marie Corporal Defkosta sanoisi, on, kertoisi omista näkö, näkemyksistään asiasta. Oui, monsieur le président. Euh, je vais... Kiitos puheenjohtaja. Minä yritän vähän kuvata tätä yhteis, yhte, yhteyttä, missä missä kehitysaluevaliokunta toimii. Siis meillä on vuoteen 2013 648 miljoonaa vuoteen 13 vuoteen mennessä. Ja hyvin paljon tästä rahasta on jo käytetty. Täytyy tajuta, että 80 prosenttia kehitysavusta annetaan hallitusten kautta ja loppu sitten YK on E, kautta. Nämä toteutetaan muiden rahoittajien kanssa yhteistyössä. Meillä on kolme keskeistä hanketta. 39 prosenttia jaetaan alueellisen integraation ja liikenteeseen. Sitten 20 prosenttia on aluekehitykseen ja ruoka-apuun ja sitten 38 prosenttia on hallinnon ja makrotalouden tukea. Minä haluaisin kuitenkin sanoa, että meillä on 92 projektia kansalaisjärjestöjen kanssa ja yli 40 alueellisesta. Me käytämme yli 10 miljoonaa siviilikansalaisyhteiskunnalle Tämä on siis tämä yleinen kuva. Ja sitten haluaisin puhua eräästä ohjelmasta, joka on otettu Human Rights Watchin raportissa eh, esille, eli Safety Net Program. Haluan tästä puhua, koska tämä ohjelma on hyvin tärkeä ja varsinkin kun se on muuttanut merkittävästi sitä, miten ihmiset selviytyvät Etiopiassa. On ikään kuin turvaverkosta kysymys kaikkein köyhimmille. Rahan siirrot, ja elintarvikkeet jaetaan tietyn kaavan mukaan, yhteisön intressien mukaan. 2005 vuoden jälkeen on rahoittajia viisi ja Euroopan komissio on 70 miljoonaa antanut ja 59 miljoonaa vuonna 2010. Täällä on yli 8 miljoonaa ihmistä, eli noin 10 prosenttia väestöstä, joka on näiden toimien kohteena, eli kahdeksalla alueella alueesta. Eli tämä on hyvin vaikea, vaikea hanke ja tätä ei voida kaikille alueille laajentaa, mutta se on erittäin hyvä ohjelma, jota voidaan laajentaa muihinkin maihin. Lopuksi voisin sanoa, että 15 viime vuoden 15 vuoden aikana 700 tonnia on elintarvikkeita jaettu ja tämä taso jatkuu. Tässä on yhteinen yhteisömenettely, jonka myötä tätä viedään eteenpäin. Ja tällä tavalla on saatu kaikille, kaikille kansalle varastot ja tällä tavalla ihmiset kestävät paremmin tulevia shokkeja. Hyvin monimutkainen järjestelmä on kyseessä, mutta hyvin tarkkaa valvontakin on. Uh, uh, thank you, uh, Mr. Kiitoksia, herra korporaal, Olen pettynyt, koska ajattelin, että nyt olisi sopimus herra Pilpalksin kanssa. Että, että enää tule kertomaan parlamentille, että miten paljon rahaa käytätte, vaan kerrotte näistä tuotoksista, ei panoksista, vaan tuotoksista. Jos voitte mitata tuotoksenne ja kertoa, että miten monta kilometriä tietä on rakennettu, montako ruokittu, miten monta koulua on rakennettu, miten monta sairaalaa on rakennettu kolmella miljardilla tai 642 miljoonalla. Silloin ei olisi sitä keskustelua, koska sitten olisi lukuja pano- tuotoksesta. Voisiko komissio lopettaa tämän, että kertovat, miten paljon rahaa on käytetty ja kertoisivat meille, mitä on saavutettu Euroopan veronmaksajien rahoilla. Sitten voimme antaa lehdistötiedotteita ja kertoa, kehua, että olemme tehneet hyvää, hyvää työtä. Mikä on siis tulos tästä rahan käytöstä? Ehkäpä herra Korporal tulee takaisin tai lähettää valiokunnalle kirjallisella lausunnon ja kertoo, että miten rahalla on saavutettu mitkäkin tavoitteet. Voisitko tehdä tämän? Kiitoksia. I see Heidi coming, yes. Nyt näen, että Heidi tuli paikalle. Tiedän, että Louis Michel ei ole pelkästään tässä täällä AKT yhteispuheenjohtajan ominaisuudessa, vaan hän oli kehitysyhteistyöstä vastaava komission jäsen ja hän tuntee Pohjois-Afrikan ja Etiopian aika hyvin, joten Lui, odotan kovasti teidän esitystänne siitä, mitä olette kuullut. Niin aivan lyhyesti, koska tässä viime puhujat sanoivat suurin piirtein sen, minkä itse halusin sanoa. Ja tästä viimeisestä ymmärsin kyllä jotakin tuloksiakin syntyneen. Jos me 2005 muutimme eh, tämän budjettiavustan paikallishallinnon avustukseksi, niin se on sellainen päätös, joka on tehty komissiossa. Itse olin kehitysyhteistyökomissaari aikanaan ja sillä tavalla, että mm, eh, kaikki tämä Etiopian eh, apu suunnattiin uudelleen eh, sillä tavalla, että kehitysapua tehdään hajoitetusti ja juuri sen takia, ettei keskushallinto pystynyt instrumentalisoimaan tätä apua. Se on ensimmäinen asia. Sitten toinen asia on sellainen, että olen kuitenkin hieman yllättynyt siitä, että miten on näin epäselvää Eh, eh, miten tämä Human Rights Watch raportoi, se on vähän hämmästyttävää. Mitenkään kyseenalaista tätä, mutta kun on asia tehtävänä, niin kyllä täytyy tehdä konkreettisesti jotakin, eikä vain sanoa, että tämä apu on välineellistetty muiden käyttöön. En sano, että se olisi väärin, mutta sanon, että se, on, se vähän häiritsee minua. Ja jos syytetään jostakin, niin e, kyllä täytyy sitten, ei saa tehdä sillä tavalla, että todistustaakka käännetään. E, eihän tällä tavalla yleensä toimita, vaan oikeuden mukaan yleensä tehdään sillä tavalla, että teidän pitää todistaa se, mitä te sanotte. Minä olen aivan vakuuttunut, että eräillä alueilla e, apua on todellakin käytetty väärin ja onhan selvää tietenkin, jos on paikallishallinto, joka on hyvin lähellä keskushallintoa, niin tätä tapahtuu. Tietenkin hyödyntävät tätä apua, joka tulee ulkopuolelta. Ja poliittisesti eihän tätä tapahdu pelkästään kehitysmaissa. Meidän maissamme tapahtuu aivan samaan. Jos vaikka pormestari pikkukaupungissa näkee, että on, rahoitetaan joku tiehanko, hanke, niin – voihan tässäkin esiintyä samanlaista. Aivan rehellisesti sanoen meidän täytyy koko ajan tätä miettiä. En tiedä, kuka tässä kysymyksen esitti, mutta tulos. Mitä te pyydätte? Se, että kehitysapu lopetetaan e, tässä hajautetussa muodossaan ja näillä eri alueilla. Silloin minun täytyy teille sanoa, että päinvastoin kuin se, mitä herra Deva ehkä ymmärsi, on asia on niin, että tämä avustusraha, joka tulee muun muassa komissiolta, niin sillä täytyy syntyä konkreettista tulosta. Ja mitä tapahtuisi, jos tätä apua ei maksettaisi? Ainahan täytyy olla joku vaihtoehto. Jos ei tehdä enää tätä aputoimintaa, niin miten sitten toimitaan ja ketkä ovat ne operaattorit siinä vaiheessa? Te sanoitte, eh, että pitäisi tästä politiikka poistaa tästä arviosta, miten asiat sujuvat, niin olen aivan varma, että asiat eivät ole hyvin, mutta kyllä meidän täytyy tämä kontekstinsa asettaa. Tiedämme, että ristiriitaisuuksia on Etiopiankin kohdalla. Ja sanotaan, että ei voida sanoa, ettei hallintoa voitaisi parantaa ja avoimuutta edistää ja näin. Ja kun näin on, jos te katsotte vaikka vuosituhannen vaihteen tavoitteita, niin hyvin paljon on edistystä tapahtunut. Onpa sitten keskushallintoinen maa tai ei, niin, niin tätä on tapahtunut. Kaikissa paikoissa tätä on tapahtunut. Enkä mitenkään kiistä Etiopian hallitusta, mutta mm, meidän täytyy kuitenkin poliittisesti olla objektiivisia. On helppo syyttää, mutta täytyy katsoa. No, minä luin tämän DAGin raportin ja täällä on avunantajia. Sehän on mainittu täällä raportissa, on e- USA ja e- komissio on kahdenkeskistäkin apua. Ja kaikki nämä avunantajat haluavat, että apu hoidetaan perille hyvin mutta se on mahdotonta joskus. En sano ei enkä sano joo, koska tässä en nyt oikein muista kuka täällä teki ehdotuksen. Niin. Meidän täytyy saada etiopialainen viranomaiset kokouksiin mukaan sillä tavalla, että voimme kertoa, että minkälaisia tarkoituksia meillä on – sitä voin ehdottaa, mutta se, että tullaan tänne sanomaan, että tässä nyt apua vaan välineellistetään, niin onko tämä nyt sitä, vai onko tässä kysymys väärinkäytöksestä ja korruptiosta? Jos instrumentalisoidaan poliittisesti apu, niin se on kyllä vakavaa. Mutta sitten jos apu kerta kaikkiaan ryöstetään ja korruption käytetään, niin se on vielä pahempi. Mikä minua tässä nyt häiritsee, herra Lorenz, uskon kyllä puheisiini, mutta se mikä minua häiritsee on, että minä en kuule mitään tarkkaa yksityiskohtaista tietoa teidän puoleltanne. Olette varmaan aivan oikeassa, että on mahdollista, että instrumentalisointia on tapahtunut joissakin kohdin. Mutta onko se sitten todellinen strategia? Siihen pitää löytää vastaus. Ja sitten viimeksi vielä sanon, että se mitä en halua tapahtuvan on, että muutetaan tämän avun luonnetta tai keskeytetään apu tai poistetaan se kokonaan. Minä olen ollut kehitysyhteistyökomissaari ja voin sillä perustalla sanoa, että tässä on kuitenkin hyvä esimerkki siitä kuitenkin apua on voitu ottaa vastaan kansan hyväksi. Mutta minä en lähde mukaan sellaiseen, että vain syytellään. Se on aivan liian helppo ratkaisu. Jos tästä sanotaan, että tämä ei ole hyvä ja jos käydään keskustelua, minä haluan tietenkin olla keskustelussa mukana, niin tätä keskustelua Etiopian osalta sitä pitää käydä myös monessa muussa maissa. On paljon muita maita, jossa tilanne on sama. Ei se ole tietenkään mikään eh, syy olla mitään tekemättä, mutta muissa maissa tilanne on paljon vaikeampi vielä ja huonompi. Minä kuitenkin haluan Etiopian viranomaisten kanssa käydä poliittista dialogia. Kaikki ne puutteineen, niitähän on paljon näitä puutteita. Te sanotte esimerkiksi niin, että, että kansalaisyhteiskunta ei saa toimia, että sitä vastaan on lakeja. No, kun kansalaisyhteiskunnalle annetaan apua, niin ei minulla koskaan ollut Etiopian hallituksen kanssa mitään ongelmia tätä apua ja, ja, jakaessani. Jos on laki kansalaisjärjestöistä, Tästä asiasta olen puhunut moneen kertaan itse pääministerin kanssa ja olen pyytänyt, että tätä lainsäädäntöä kevennettäisiin. No, osa kevennystä on toteutettukin, mutta itse asiassa tämä lain henki on amerikkalaishenkinen. En sano, että se on hyvä laki, mutta se on rakennettu amerikkalaisen mallin mukaan. Etiopian kansalaisjärjestö lait ovat suorastaan kopio USAn laista sellaisena kuin ne aikanaan olivat. Ja kun herra Mele sanoi, että tästä pitäisi puhua, niin mistä minua voidaan syyttää? Jos kansalaisjärjestöjä rahoitetaan ulkomailta, niin, niin miten tämä tässä nyt on samanlaiset perustelut tässä samalla tavalla todellakin käytetty kuin USAssa tässä laissa. En sanonut, että se on hyvä. Olen yrittänyt heille selittää, että tämä pitäisi olla joustavampi. Minä vain sanon, että tämä tilanne on kaukana täydellisestä, enkä millään tavalla puolusta hallitusta Etiopiassa. Siellä on hyvin paljon korjattavaa aivan liian keskitetty hallinto, aivan liian paljon instituutioita, jotka ovat marksilaisia luonteeltaan. Kaikki tämä on aivan totta. Mutta tämän avun suhteen kuitenkin hyvin paljon hyvää tulosta on syntynyt ja olisi todella dramaattista, jos nyt emme voisi jatkaa samalla reitillä tässä avustuspolitiikassamme. Yksi ehdotus minulla on Human Rights Watch – hyväksyy sen, että me puhumme pääministeri Melesin kanssa, me avunantajat, ja että me otamme kaikki ihmiset huomioon ja käymme sitten objektiivista keskustelua asioista. Olen aivan varma, että eivät he kieltäydy tällaisesta. Ja jos jotakin syytöksiä on, niin pitäisi katsoa, mutta ensimmäinen asia on tämä keskustelu. Mutta jos sanotaan, että kaikki apu on väärinkäytetty ja instrumentalisoitu toisiin tarkoituksiin, niin mikä on sitten vaihtoehto? Siis pysäyttää kehitysavun maksaminen. Miten sitten Etiopan kohdalla se on huomattava määrä rahaa ja jos siihen laitetaan vielä lisää ehtoja kuin jo nyt tehdään – niin se voi olla inhimillisesti ja humanitaarisesti aivan täysi katastrofi. Tässä tämä, mitä minä halusin sanoa. Minusta vähän tuntuu, että ei pidä politisoida tällaista keskustelua. Pitää yrittää kuitenkin olla objektiivinen ja ainoa tapa toime objektiivisesti on se, että kaikki toimijat kerätään yhteen ja pääministeriltä kysytään, että mitä, miten te voitte tämän selittää, miksi näin on toimittu ja miksi näin. Eikä koko ajan pitäisi vain tehdä, antaa syytöksiä. Eihän se sillä tavalla voi mennä. Uh, thank you, uh, Mr. Michel Louis. Kiitoksia, herra Louis Michel. Jos jatkatte niin kuin odotamme teidän jatkavan, niin saadaan todellisia vastauksia. Ja yksi kysymys on, että mit, meneekö rahan sen köyhimmille ihmisille? Vai meneekö sitten sveitsiläiseen pankkiin? En tiedä. Vai meneekö se ihmisille? Ruokitaanko heitä ja tapahtuuko asioita? Täytyy tuotoksia mitata. Tiedän, että on monia asiantuntijoita tässä salissakin. Ensinnäkin herra Gomez. ...2005-2010 olivat parlamenttivaaleissa päätarkkailijoina. Haluaisin antaa nyt puheenvuoro Annanille ja hän on pääministerin hyvä ystävä ja asiantuntija. Haluaisin sanoa, että en minä ole mikään asiantuntija liittyen kehitysapuun Etiopialle, mutta olen Etiopian kansan ystävä ja ihailen kovasti heidän sivilisaatiotansa ja sitä, mitä he edustavat. Ja siksi juuri minä haluaisinkin muistuttaa, että se, mitä Human Rights Watch tässä sanoo, ei ole mitään, mitä me emme olisi jäsenvaltiossa tienneet tai mitä komissio ei olisi tiennyt ja jos he eivät näe enempää, se johtuu siitä, että he eivät halua nähdä tai tietää enempää. No, miksi minä tiedän tämän, tämän, vaikka en olekaan asiantuntija? No, sen vuoksi, että 2005 vietin hyvin paljon aikaa siellä maaliskuusta elokuun loppuun. Ja ihan viimeiseen päivään asti 25. elokuuta 2005 minä osallistuin mielenkiintoiseen kokoukseen, jossa oli kysymys Martti Ahtisaarin johtama kokous ja Kofi Annan oli myös paikalla. Ja hän johti näiden lahjoittajien ryhmän kokousta. Kysymys oli hyvin tärkeistä lahjoittajista. Minä osallistuin myös tähän kokoukseen. Tiedän, että pöytäkirjat on olemassa ainakin komissiossa. Ja siellä identifioitiin kaikki nämä ongelmat, miksi kehitysapu ei toimi Etiopiassa, vaikka vuosikymmenet sinne on äh, kaadettu saavikaupalla rahaa. Eikä kysymys ole ainoastaan EU-sta, vaan myös esimerkiksi USA on kanavoinut Etiopian paljon rahaa ja siitä huolimatta asiat eivät toimi ja siellä oli epäilys siitä, että, että näitä varoja väärinkäytetään. Otettiin esiin paljon perustavaa laatua olevia ongelmia. Ainakin komissio yritti ottaa esiin sen, että pitäisi ohjata enemmän varoja infrastruktuuriin niin, että niillä alueilla, missä tuotetaan elintarvikkeita, voitaisiin, sieltä voitaisiin tuoda ne elintarvikkeet alueelle, jossa sitä ei itse tuoteta. Mutta siis siinä kokouksessa diagnostisoitiin niitä ongelmia, miksi apu ei toimi. Ja nimenomaan kuten Human Rights Watchkin sanoi, eli tukea käytetään poliittisesti poliittisesti niin, että voidaan tukea sortavaa hallitusta ylläpitämään valtaansa. Eli tässä oli hyvin kysymys, kysymys hyvin poliittisesta tuesta sortavalle hallitukselle. Ja asiat ovat vain jatkuneet sen jälkeen ihan normaalisti. Järjestelmä on ihan ennallaan. Rawlings puhui maolaisuudesta, maoismista ja ei tässä ole kysymys ainoastaan paikallishallinnosta, ei kysymys ole siitä, että pitäisi vain puuttua tiettyihin osiin hallintoa, vaan hallitus valvoo kaikkia eri tasoja. Vallassa oleva puolue on oikeastaan huijannut näitä lahjoittajia tekemällä tiettyjä mukasiirtoja, siirtymisiä demokratian suuntaan. Tiedän, että Louis Michel komission jäsen ainakin ponnisteli ja toivon mukaan hän jatkaa ponnisteluitaan AKT-varapuheenjohtajana. Mutta esimerkiksi kansalaisjärjestöt eivät ole saaneet tehdä työtänsä siellä ei ainoastaan kansalais- ja ihmisoikeuskansalaisjärjestöt, vaan myös kehitysyhteistyökansalaisjärjestöt. Eli siellä tapahtuu juuri samoja asioita nyt kuin mistä puhuttiin vuonna 2005, jotka sitten vain pimenetään, kuten esimerkiksi Etiopian vaalit. Ja siksi esimerkiksi neuvosto ja komissiokin vain jatkavat toimintaa, mitä tapahtui vaaleissa 2010. Minä haluaisin kysyä tai pyytää komissiolta, me puhumme nyt maasta, jossa on noin 80 miljoonaa kansalaista, josta 85 prosenttia elää maataloudesta. Miksi kukaan ei puhu mitään tästä maan varastamisesta? Sen vuoksi maanviljelijät eivät omista maataan juuri johtuen tästä valtion järjestelmästä. Valtio omistaa maan ja jakaa sen kansalaisilleen ja valtio jakaa lannoitteet ja niin edelleen. Nyt tätä maata myydään hallituksen toimesta saudeille, intialaisille, maaleesialaisille. Tämä viljelysmaa on hyvin tärkeää elintarviketurvallisuuden kannalta. Miksi kukaan ei puhu siitä? Haluaisin, että komissio ottaisi tämän asian esiin, samoin kuin hallinto. Ei tätä asiaa voida ohittaa. presidentti jopa itse on äh, valittanut tästä maan myymisestä äh, ulkomaisiin käsiin. Joten äh, hallitus Etiopiassa on todella älykäs. Se on hyvin älykkäällä tavalla esittelee lukuja kansalaisjärjestöille jotka eivät pidä paikkaansa. Tämä hallitus on hyvin sortava val- hallitus, varsinkin Ogadenin alueella. Ulkosuhdehallinto on yrittänyt toimia epäpoliittisesti Minun mielestäni toki ei ole kysymys siitä, että meidän pitäisi lakkauttaa apumme Etiopialle. Minä pidän tätä aloitetta hyvänä ja ehdottaisin, että komissio, Human Rights Watch, ulkosuudenhallinto ja parlamentti, tämän parlamentin edustaja lähtisivät Etiopiaan keskustelemaan hallituksen kanssa siitä, millä tavalla tätä apua jaetaan. Great... Selvä, että olette kovin intohimoinen Etiopian ihmisten puolesta. Olette tehnyt erittäin hyvää työtä aiemmin On ollut kovin hyödyllistä, että olette myöskin ottaneet huomioon parlamentin roolin siinä, kun valvotaan, mitä komissio tekee. Nyt haluaisin pyytää herra Kuhania joka oli aiemmin Etiopiassa suurlähettiläänä sanomaan muutaman sanan. Floor. Pitkän aikaa sitten. Kiitoksia. Haluaisin tukea teidän omia ajatuksianne, puheenjohtaja myös Louis Michelin joitakin ajatuksia. Siinä mielessä, kun Rova Gomez puhui, niin minulla oli näiden kolmen alustuksen jälkeen sellainen tunne, että puhuttiin tai keskusteltiin asioista hyvin epäröivällä tavalla. Enkä ajat, eikä, mikä mielestäni ymmärrä tätä todellista tilannetta maassa. Olen samaa mieltä Rava Gomezin kanssa, että Etiopian johdon edustajat ovat hyvin kaunopuheisia, fiksuja, selittäessään näitä kaikkia asioita. Mutta mielestäni pitäisi nousta heitä vastaan ja ja löytää se totuus. Herra Deva, olitte oikeassa. Pitää ei puhuttu siitä, että Etiopia on Afrikan sarvessa. Siellä on monia maita ympärillä, joiden kanssa se oli ollut sodassa aiemmin. Eritrea, aseveljet, Menkistuaille Merian vastainen taistelu. Monet sodat heidän välillä. Yksi köyhimmistä alueista maailmassa. Ja edelleen käydään sotaa. Tämä on todellakin kauhea tilanne. Ja olen samaa mieltä kanssanne, että emme voi tuomita ja arvioida kaikkea omien arvojemme kautta. En halua sanoa, että pitäisi toisaalta sulkeakaan silmämme, mutta pitäisi katsoa asioita realistisemmalta pohjalta. Joku taisi sanoa, että jos käydään tällaisia keskusteluja, olisi parempi käydä keskustelua Addis Abebassa Etiopian hallituksen edustajien kanssa. Ehkäpä tällaisella tavalla saataisiin objektiivisempia tai konkreettisempia tai realistisempia äh, kuvauksia kustakin tilanteesta. Jollakin alueella on edistystä maassa, mutta ei ole suuri asia, jos saadaan parempaa hallintoa kuin tähän mennessä pitäisi vaatia enemmän ja opposition kohtelu parlamentissa tai sen ulkopuolella, kansalaisjärjestöjen kohtelu todellakin täytyy saada aikaan suurempaa yritystä. Mutta halusin vain sanoa, että ennen komission puheenvuoroa minulla ei ollut hyvä tunne tästä keskustelusta. Sitä puuttuu jotain. Nyt päästiin asiaan. Thank you, Mr. Kiitoksia, herra Kukanen. Onko muita puheenvuoropyyntöjä salista? Siinä tapauksessa pyydän, että herra Tefari Meles-Vesta, joka on Rova Shefet Cesaran kanssa, joka on eteenpäin lähetystöstä, he puhuisi viisi minuuttia. Mr. Chairman, Hyvä eh, puhe, kiitoksia, että olen päässyt tänne puhumaan ja tästä Etiopian demokratisaatioprosessista. Noin 20 vuotta tätä asiaa on viety eteenpäin ja, ja kaksi asiaa on tässä taustalla. Me olemme saavuttaneet hyvin paljon – ja vain muutama päivä sitten meidän sosiaalisen suojelun ohjelmamme edistyy vuosituhannen tavoitteita kohti. Ja kaikki kansakunnat ovat tässä mukana. Me pyrimme saamaan kaikki ihmisoikeudet toimimaan maassamme, kulttuurilliset, poliittiset, kaikki sosiaaliset oikeudet. Ja tämä selittää sen, miksi me olemme niin hyvin edistyneet. Ja kun asia on näin, niin hyvin paljon on vielä tehtävää. Meidän täytyy vahvistaa demokraattisia instituutioitamme ja poliittista kehitystä. Me tarvitsemme myös rakentavaa kritiikkiä, erityisesti rakentavaa, koska me olemme saaneet ei-rakentavaa kritiikkiä aivan liikaa. Sanotaan, että poliittista esityslistaa viedään läpi ja että pyritään hallitsemaan näitä kehityshankkeita. Human Rights Right on yksi organisaatio onnistuneet ohjelmat, jotka viedään yhdessä avustajien kanssa läpi. Hallitus on, on toiminut omalla tavallaan. Ja jos kaikki menee huonosti, niin tämä apu voisi loppua. Hyviä hankkeita ei saa lopettaa. Me tarvitsemme tuottavuusohjelmia, tarvitsemme julkisen sektorin vahvistamista, sukupuolten tasa-arvoa, arvon lisäämistä ja demokraattisia rakenteita. Me tarvitsemme demokraattiset instituutiot, mitkä sitten vaikuttavat talouteen ja Etiopian kehitykseen. Hallitus vie omaa politiikkaansa eteenpäin, mutta se on ottanut tuensaajat myös mukaan tähän työhön ja tietenkin avustajien rooli on myös tärkeä. On jatkuvaa seurantaa näille ohjelmille. Nämä ohjelmat tähtäävät siihen, että miljoonat ihmiset saavat paremman elämän. Hallitus luottaa siihen, että me pääsemme paremmalle elintarvikkeiden saatavuuden tasolle – Meillä on monenlaisia hyviä hankkeita. Nälkä ja äärimmäinen köyhyys on hankkeiden kohteena. Äitiyskuolleisuus ja myöskin tautien vastu- vastaan taisteleminen ovat tässä mukana. Meidän täytyy myöskin ympäristön kestävyyttä vahvistaa ja globaalisia kumppanuuksia kehittää. Nämä on tietenkin maakohtaista. 2015 maaseutujen sähköistäminen ja telekompalvelut pitäisi saada syntymään. Jos hallituksen lukuihin ei luoteta, Me tarvitsemme taloudellista yhteistyötä ja taloudellista toimintaa Afrikassa. Mitä Etiopian tulee, niin HRVn julkaisema raportti on sanonut, että raportti ei ole luotettava ja on vienyt siltä kunnian. Todisteita ei kuitenkaan näiden väitteiden taustalle ja Human, Watch right, Human Rights Watch vain syyttää ilman todisteita. Ei. Tämä kriti, kritiikki liittyy metodologiaan, jota on käytetty – ja jatkuvasti he kieltäytyvät kuuntelemasta kritiikkiä ja toimivat ylimielisesti. Minulla ei ole nyt aikaa puhua tästä enempään, mutta Human Rights Watch sekoittaa faktan ja fiktion. Täytyisi ottaa vastuut vakavasti ja avustajille pitäisi kertoa, että toiminta on hyödyllistä, julkiset palvelut ja talous kehittyy, mutta nämä syytökset, joiden mukaan raha olisi käytetty poliittisiin tarkoituksiin, eh, niin siitä voin sanoa, että jos apu on politisoitu Etiopiassa, niin sitä ei ole tehnyt hallitus. Rova Gomesin puhe perusteella haluaisin sanoa e, jotakin. Hän ei ole paikallaan e, puhumaan Etiopiasta. Hän ylitti valtuuksiensa rajat. Katsomme, minkälainen sopimus Euroopan unionilla ja Etiopialla on. Rova Gomez on lähtenyt taisteluun Etiopian kansaa vastaan. Mitä varten tällaista tehdään? Kuitenkin me olemme suvaitsevaisia ja annamme Rova Gomesinkin ilmaista omat näkemyksensä. Me olemme olleet suvaitsevaisia, mutta sillekin on rajansa. Ja tämä ei ole sopiva hetki. Älkää ymmärtäkö Rova Komes meitä väärin. Kiitos. Kiitoksia lausunnosta. Olette todellakin sivistyneitä ja äh, kokeneita ihmisiä. Sivistyksen on hyvin vanha ja äh, Rova Gomez tekikin selväksi, että hän rakastaa ihmisiä, jos ei kuitenkaan hallitusta. Joten hänellä on täysi oikeus sanoa, mitä hän haluaa sanoa, koska hän rakastaa Egyptin, anteeksi, Etiopian kansalaisia. Nyt aika loppumassa, haluatteko sanoa siellä muutaman sanan? Oui, euh, moi Kiitoksia. Minua aina yllättää se, että että suurlähettiläät hyökkäävät sekä kansalaisjärjestöjä että parlamentaarikkoja vastaan. Te saatte tulla tänne parlamenttiin antamaan oman näkemyksenne omasta maastanne, mutta teidän pitäisi rajoittaa toimintanne siihen, eikä pitäisi käydä loukkaamaan ihmisiä, jotka tekevät työtä täällä parlamentissa. Siitä paitsi minä sanoisin vielä, sen, että meillä on hyvin samanlaisia eh, keskusteluja Etiopiasta nyt kuin mitä olemme kauan kuulleet jo Tunisiasta. Um, I have still two speakers. And... Kaksi puheenvuoropyyntöä ja sitten täytyy tehdä johtopäätökset ja puolelta piti jo oikeastaan lopettaa. Herra Rollins voisi sitten nopeasti vastata siihen, mitä on kuullut. Pallo on lähtenyt liikkeelle, siitä voi tulla maavyöry, lumivyöry tai jotain pienempää, mutta se nyt riippuu siitä, miten vastaatte näihin haasteisiin, joita esitimme teille. Ja voidaanko sitten käydä hallituksen kanssa ja komission kanssa kolmikantakeskustelua? Herra Browns, olkaa hyvä. Okay. Um, briefly, I Would like to start by... Ihan lyhykäisesti haluaisin aloittaa ilmoittamalla, että olen samaa mieltä Louis Michelin kanssa. Me tarvitsemme faktoja, vastauksia. Ja minä ja Human Rights Watch äh, kehotamme, että komissio ja antajat käynnistäisivät äh, riippumattoman tutkimuksen omien ohjelmiensa politisoitumisesta. Jokainen hallitus, jolla ei ole mitään äh, piilotettavaa, sen ei tarvitse mitään pelätä ympäristö siellä on niin tiukkaan valvottu, että Kiina on ihan partiopoika. Ja se tarkoittaa sitä, että sieltä ei saa faktoja. Ja kuten Michelkin sanoi, niin minä uskon, että äh, teidän kannattaisi lukea tämä raportti. Tässä on satakunta sivua. Tämä on keskustelun alku, ei sen päätös. Meidän menetelmämme Eh, on eh, sama kuin 120 maassa on tehty muualla. Eh, ja esimerkiksi Etiopia oli hyvin tyytyväinen meidän raporttiimme Eritreasta ja se, miten sillä toimittiin. Ja kun puhutaan Afganistanista, Guantanamosta tai muista. Mutta sitten kun tulee kysymys heidän omista teoistansa, niin silloin on helpompaa puhua meidän menettelytavoistamme ja metodologiastamme. No, ei sen enempää tästä. Millä tavalla näitä faktoja sitten voisi saada? Se on se suuri kysymys. Ongelma on, kuten edellinen suurlähettiläs sanoi ja Anna Gomes sanoi, on todella vaikea saada hallitusta suostumaan yhtään mihinkään. Minulla on kaikki sympatia suurlähettilätä kohtaan, joka tapaa ministerinsä kuukausittain. Eli tämä maa saa rahoitusta ja sitten samanaikaisesti tämä maa asettaa sitten rajoituksia näille lahjoittajille, jotka haluaisivat nähdä, miten tämä raha käytetään. Joten minusta meidän täytyisi saada jonkinnäköinen tutkimus ja vaatia, että jatkossa tehtävät sopimukset, joiden pitäisi perustua yhteisille arvoille, joita Etiopian hallitus ei viimeisen viiden vuoden aikana ole lainkaan noudattanut liittyen demokratiaan ja perusihmisoikeuksiin. Mitä äh, komissio ja muut äh, pelkäävät, kun ne eivät äh, pyydä tällaista tutkimusta, joka liittyisi nimenomaan tuleviin sopimuksiin? Tulevissa sopimuksissa täytyisi olla riippumaton valvontajärjestelmä osana sopimusta. Tässä raportissamme ei sanota, että Eurooppa tai jonkun muun pitäisi keskeyttää avunantoonsa. Täällä on vain yksi pieni ohjelma, jonka kohdalla me suositamme avunannon keskeyttämistä. Mutta tässä sanotaan koko ajan, että kehitysyhteistyön ensimmäinen lähtökohta ja periaate on, että älä tee mitään pahaa. Ja minun mielestäni nyt meillä on ehkäpä sellainen tilanne ja sellaiset todisteet, jotka osoittaisivat, että meidän apumme tekee enemmän pahaa kuin hyvää. Me lähdemme Addis Abebaan ja toivomme, että voimme tavata hallituksen edustajat. Mutta komissio ja muut lahjoittajat, heidän pitäisi olla mukana tässä vuoropuhelussa ja kehottaa tilintarkastustuomioistuinta tai mitä vai mahdollisesti ulkosuhdehallinto, joka on myös puhunut mahdollisista tutkimuksista, että käytettäisiin kaikki nämä keinot. Ja mielestäni tämä on hyvin kohtuullinen pyyntö, että me saisimme riippumatonta tutkintaa tulevaisuudesta. Kiitoksia, Lawrence. Minä ja yhteispuheenjohtaja Heidi Hautala olemme sopineet. Prosessi vasta alkaa. Meillä on toinenkin tilaisuus. Sitten kun tulette takaisin, niin kun kolmikantakeskustelu on ollut, ja sitten kun herra korporaal ja komissio voi kertoa tuotoksesta, koska Etiopian lähettiläitä kuultiin – että vuosituhattavoitteet saavutetaan. Eli miten paljon ihmisiä, sairaaloita, kouluja, kilometrejä, sitä ja tätä. Kustannut 8 miljoonaa on käytetty ja 3 miljoonaa on tulossa. Lukuja, faktoja tuotoksista, ei siitä, miten paljon rahaa käytetään. Sitten kun faktat ja luvut on, niin sitten Human Rights esimerkiksi voi sanoa, että tapu toimii. Sitten ei tarvitse enää keskustella. Mutta näitä lukuja ja faktoja ei ole. Miten meidän sitten pitäisi arvioida, miten, että käytetäänkö rahaa oikein? Ja saadaanko tuotokset aikaan? Lähettiläs sanoi, että niin on, mutta kysytään niiltä, jotka käyttävät rahaa. Herra Korporaal, toinen kierros, esitettekö faktoja ja lukuja? Ja sitten herra von Handel ulkosuudenhallinnosta, joka tekee loppujohtopäätökset. Thank you very much, Mr. Chairman. That is of course... Uh, Kiitoksia. Niin, minä luulen, että olen samaa mieltä, että tämä on vasta prosessin alku. Me olemme todellakin sitoutuneet tämän dialogin jatkamiseen, eikä pelkästään siihen, vaan otamme myöskin ehdotuksia tulevaisuuden varalle. Me uskomme, että meidän eh, suhteemme Etiopiaan ovat hyvin moninaiset. Ne ovat pitkäaikaiset, eh, hyvin moni, monimutkaiset, koska hyvin monia asioita on kyseessä. Mutta tässä on pitkäaikainen prosessi menossa. Me otamme vastaan sen, mitä tässä on keskusteltu tänään ja, ja mitä tullaan tulevaisuudessa keskustella, niin mistä aikaisemmin on puhuttunut. EU-delegaation työntekijät Addis Abebassa ovat hyvin sitoutuneet tähän työhön, koska meillä on koko ajan keskusteluja Etiopian hallituksen kanssa. Me keskustelemme myöskin opposition kanssa, kansalaisyhteiskunnan kanssa, aivan samalla tavalla kuin komission edustajakin tässä sanoi. Meillä on hyvin laaja kansalaisjärjestöjen rahoitushanke meneillään, joka kattaa koko maan. Ja se onkin pohja sille, että me monipuolistamme suhteitamme eri tahoihin. Me käynnistämme Etiopian kanssa poliittisen keskustelun. Ja me näemme tässä koko ajan kumppanuuden, joka jatkuu pitkälle. En paljon muuta voi tästä asiasta sanoa, mutta haluaisin kiittää teitä siitä mahdollisuudesta, että tämä kuulemistilaisuus järjestettiin. Täältä sain monenlaista kiinnostavaa tietoa mukani. Von Händel. Kiitoksia, herra von Händel. Ennen kuin esitän loppukiitokset, niin tässä on kaikille tehtävää keskustelun toiselle, toista kierrosta ajatellen. Ja yksi asia, jota haluaisin pyytää Etiopian hallitus kuuntelisi, mitä olemme sanoneet, kun ilmaisemme huolenaiheemme, vievät tämän viestin Addis Abebaan ja katsovat sitten, että voidaanko yhdistymisvapaus- ja ilmaisuvapauslainsäädäntöä muuttaa, arvioida uudelleen. Ja jos kansainväliset tiedotusvälineet ja kansalaisjärjestöt todellakin pystyvät ottamaan yhteyksiä kansalaisiin vapaasti, jos näin sitten todellakin on, kun me olemme kuulleet, että näin ei olisi. Täällä on huolenaihe ei täällä muuten ihmisiä olisi tällä asiasta keskustelemassa, joten meillä on huolena, että olemme kaikki ystäviä. Mm, miten muuten antaisimme teille rahaa, jos ei oltaisi kiinnostuneet olemaan ystäviä? Tässä kaikki voittavat, jos saadaan asiat oikeille raiteille. Kiitoksia kovasti. I would also like to thank, uh, uh Minäkin haluaisin kiittää herra Deva, joka on varapuheenjohtaja tässä valiokunnassa herra Semken kanssa yhdessä ja erityisesti haluan kiittää Louis Michelia, joka on varapuheenjohtajana AKT-kokouksessa, herra Rollens, Human Rights Watch ja EEAS ja komissiosta. Myöskin teitä haluaisin kiittää. Me nyt vähän vaihdamme täällä paikkojamme ja herra Deva, kiitän siitä, että hän johti puhetta ja teidän valiokuntanne kanssa tulemme olemaan paljon enemmänkin tekemisissä. Mutta rouva Lohbiler tulee seuraavaksi tänne, kun puhumme Iranin ihmisoikeustilanteesta. Tässä on Iranin valtuuskunta ja eh, ihmisoikeuksien alivaliokunta, jotka yhdessä tämän asian nyt hoitavat. Haluaisin kuitenkin mainita, että Etiopian keskustelun jälkeen teitä ehkä kiinnostaa seuraava. Me olemme suunnittelemassa kansallisten parlamenttien kanssa kesän jälkeen kokousta ihmisoikeuksista ja tästä asiasta. Meillä on joitakin tapahtumia ollutkin jo tämän asian tiimoilta ja haluamme jatkaa, jatkaa sitä. Ja nyt me odottelemme Rova Lohbiileriä ja haluaisin kertoa teille kaikkein parhaimmat uutiset puheenjohtajan puolelta. E, Era Saharov-palkinnon e, kandidaatti on vapautettu Malaisan Mahden, joka on 80-vuotias ehdokas ollut. Minä huomaan, että täällä kollegat nyökkäilevät. Joskus se, että on jo ehdokkaas, ehdokkana tällaisessa kansainvälisessä mm, eh, nimityskilvassa on hyvä, se voi olla hyödyllistä. Ja kun Saharov-prosessi oli aikanaan käynnissä, niin eh, myöskin etiopialainen palkintoehdokas eh, herra Birttu Kani, hänet vapautettiin vankilasta tämän prosessin myötä. Nyt me siirrymme sitten käsittelemään Irania. Hyvin paljon huolenaiheita liittyy myös Iraniin. Olemme iloisia, kun me olemme saaneet kaksi puhuja. Tohtori Rustes Parsi e, ja Aaron Rhodes e, kansainvälisestä ihmisoikeuskampanjasta. Kun nämä vieraamme ovat oman esityksensä pitäneet, niin Rova Lohpiilerin kanssa me avaamme keskustelun. Jäsenet voivat esittää vierailijoillemme kysymyksiä. Sitten haluaisimme ulkosuhdeosastolta Gildes, Rova Gildesdorfilta kuulla tästä asiasta meillä ehkä saattaa olla sitten myös tästä maantieteellisestä osastosta joku toinen puhuja. No aika on vähän ja haluaisimme tämän eh, vuorovaikutuksen maksimoida jäsenten ja puhujien kesken. Ja siksi pyydänkin kahta puhujaa puhumaan ainoastaan 10 minuuttia. Sillä tavalla meille jää aikaa keskustelulle. Euroopan parlamentti on viime viikolla jälleen kerran ilmaissut syvän huolensa – Iranin tilanteesta. Belderin mietintö hyväksyttiin ja se hyväksyttiin hyvin suurella enemmistöllä. Ja Rova Ashton oli myös paikalla tilanteessa. Hänen eh, lausumansa, jonka eh, mukaan hän on vedonnut, että kaikki kuoleman tuomiot peruutetaan – Euroopan unionin ulkosuhdehallinto on keskustellut asiasta, että miten voisi, voitaisiin tehokkaammin toimia. Ydinkysymykset ovat olleet päällimmäisenä suhteissa Iranin kanssa ja me emme ole kiinnittäneet eh, tarpeeksi huomiota ihmisoikeustilanteeseen sen takana. Ja nyt haluamme tilanteen muuttaa. Parlamentti tuomitsee Tara Baramin, hollantilais-iranilaisen mm, henkilön eh, teloituksen. Rova Ashton on ottanut tämän esille, aivan kuten Sakin Ashtianinkin tapauksen ja Satirien Dushukin, jotka odottavat omaa kuoleman tuomion täytäntöön panoaan. Ja nämä ovat muun muassa asioita, joita Iranin hallituksen kanssa pitää ottaa esille. Parlamentti myöskin halusi estää tällaista valvontateknologian vientiä Iraniin. Me olemme kuulleet asiasta Nokia Siemens Network-tapauksen yhteydessä. E, tämä yritys onkin muuttanut strategiansa e, tämän, näiden surullisten tapahtumien myötä. Ja aivan perusteltua e, on, on olemassa siis, tämä ainakin vaikutti näihin surullisiin ihmisoikeusloukkauksiin. Nyt haluaisin Rova Lockpiilerin esittelevän ensimmäisen puhujamme. Thank you to you to make... Haluaisin kiittää myös sinua äh, siitä, että oli mahdollista järjestää yhteinen kokous. Vielä sananen tästä mietinnöstä. Totta, hyväksyimme tämän Belderin mietinnön viime viikolla, mutta hyvin monet ryhmät olivat mukana laatimassa tätä mietintöä ja sen tulisi nyt jatkossa olla pohjana EUn ja Iranin suhteille, joille me ryhdymme rakentamaan. Nyt me olemme ihmisoikeusalivaliokunnassa tänään, mutta tässä on kolme pilaria. Ydinpilari, eh, Iranin rooli naapuruuspolitiikassa ja sisäiset asiat. Tänään me keskustelemme ja keskitymme siis ihmisoikeuskysymyksiin. Tässä mietinnössä ja sen päätöslauselmassa sanotaan, että EUn ulkosuhdehallinnon tulisi tarkastella mahdollisuuksia saada sanktioita, aikaan antaa sanktioita henkilöille, jotka ovat äh, saaneet aikaan ihmisoikeusrikkomuksia ja odotan ilolla meidän vieraspuhujiamme, miten pitkälle siellä äh, ulkosuhdehallinnossa on puhuttu näistä ajatuksista. Puhemies Bussekin ja Lady Ashtonin ryhmä on myös antanut lausuntoja viimeaikaisista katoamisista, opposition jäsenten kotiaresteista, Musaavista ja Karubista. Ja olemme saaneet Iranin suurlähetystöstä täällä Brysselissä lehdistötiedotteen, jonka te löydätte teidän paperistanne, että on ei ole totta, että heidät olisi vangittu, vaan että he ovat kotona. Tämä lehdistötiedote on toinen maaliskuulta. Olen kuullut Shirine Vadilta, että heidän yhteytensä ulkomaailmaan on katkaistu täysin, joten voisin olettaa, että he ovat hyvin tiukassa kotiaristissa. Mutta tämä nyt johtaa vain siihen, että meidän täytyy valvoa, mitä heille tapahtuu ja vaatia selvityksiä asiasta. Meillä on täällä nyt, me olemme valmistelleet tätä kuulemista ja ajattelimme, että olemme nähneet niin paljon positiivisia demokraattisia muutosprosesseja Pohjois-Afrikassa, vaikkakin vaikeatakin, koska esimerkiksi Libyassa tällä hetkellä tilanne on sisällissotamainen, mutta se käynnistyi Egyptistä ja Tunisiasta. Silloin esitettiin myös kysymys, tuleeko tämä vaikuttamaan Iraniin. Me olemme saaneet kaksi eri lausuntaa. Iranin hallitus sanoo, että näitä vallankumouksia inspiroi Iranin vallankumous ja oppositio taas sanoo, että tämä on positiivista, että ihmiset nousevat Pohjois-Afrikassa hallituksia vastaan, he tarvitsevat meidän tukeamme. Ja oppositio kutsui 14. helmikuuta suuria mielenosoituksia paikalle. Joten ajattelimme, että olisi hyvä kuulla asiantuntijaa ja tutkijaa siitä, Miten tämä tilanne vaikuttaa mahdollisiin muutoksiin Iranissa vai vaikuttaako se? Tohtori Ruspe Parsi tulee Ruotsista, syntynyt Iranissa. Hän on hyvin tunnustettu akateemikko, on työskentellyt Berliinin Freie Universitetissa ja Firenzessä, Kolumbian yliopistossa New Yorkissa. Hän on tohtori väitöskirjansa tehnyt Iranin äh, kansallissuuntaisista ajatuksista ja hän äh, on tällä hetkellä Pariisissa. Hän on laatinut pitkän artikkelin näistä muutoksista Pohjois-Afrikassa, näistä vallankumouksista ja siitä, miten niihin pitää suhtautua puuttua Iranin kehityskulkujen puitteissa. Tämä löytyy tämä artikkeli myös teidän papereistanne. Nyt haluamme mielemme kuulla teiltä, tohtori Parsi, mikä teidän mielestänne tilanne on ja toivon mukaan voitte puhua noin 10 minuuttia. Thank you very much. Um, as you already have my... Kiitoksia, kun teillä artikkelini on, niin artikkelini on, niin en käsittele sen yksityiskohtia enää, mutta asia täytyy katsoa ajan suhteen ja alueellisesti. Tietysti Iranin hallitus on yrittänyt puhua tästä 79 vallankumouksen jatkumisesta. Se on tietysti optimisesta heidän puoleltaan. 79 hän on jo tapahtunut, niin se on vaikuttanut Egyptin tapahtumiin. Eli siinä mielessä ei voi verrata asioita. Jotkut ovat verranneet vuoteen 1989 ja nähnyt tässä aallon, joka ennakoi suurempaa demokraattista muutosta alueella historioitsijana. Täytyy sanoa, että liian vaik- varhaista sanoa vielä. Se voi ihan muuttua myös 49 vuodeksi, kun Euroopan historiassa vallankumoukselliset aallot kävivät Euroopan yli ja sitten kuitenkin absoluuttiset monarkiat saivat jalan siis takaisin 1849, joten liian aikaista sanoa. Nyt puhutaan lyhyesti siitä, että on samanlaisuuksia ja eroja Egyptin Iranin välillä esimerkiksi näyttääksemme, että vaikka nyt onkin sitten aalto, joka koskee lähi kaikkia kolkkia, niin sillä ei ole samanlaisia tuloksia Iranissa kuin oli Tunisiassa ja Egyptissä. Ensinnäkin on tärkeää muistaa, että on joitakin yhteisiä asioita. Yksi, joka pistää silmään erityisesti, on tämä laaja nuori väestö, joka on epätoivossa tilanteessa. Heillä on vähän toivomista tulevaisuudesta. He elävät yhteiskunnissa ja yhteisöissä, jotka ovat aika äh, tällaisia vakaita, liian vakaita heille. Ei ole, he eivät voi kanavoida energiaansa ja kunnianhimoansa. Eli tämä nuoriso, laaja nuoriso on laaja nuorison osuus väestöstä, niin se tarkoittaa osa radikaalia sosiaalista muutosta. Sillä on silloin suurempi mahdollisuus toteutua, ja tällaista on kaikissa lähi maissa. Taloudellista huonoa hallintoa on, korkea työttömyys, kaikki nämä rakenteelliset tekijät ovat olemassa, ja ne ovat yhteiset. Jo, on joitakin merkittäviä erojakin myös. Ja yksi tärkeimmistä, erityisesti kun katsotaan tätä väkivalta- ja vainoamistilannetta, jolloin valtio voi käyttää tällaista mielenosoittajia vastaan, niin onko sitten suhteita länsimaihin. Tunisi ja Egyptiä on ja heillä on erityissuhde Yhdysvaltoihin. Se tarkoittaa, että Yhdysvallat ohjaa sitä, mitä valtio tekee Egyptissä ja Tunisiassa. Mutta on tällainen ulkoinen voima kuitenkin siellä, joka täytyy ottaa huomioon, kun valtio yrittää miettiä, että millä, ta- millä tasolla se vastaa. Iranilla ei ole tällaista ulkoista voimaa johon sillä olisi suhde. Ei ole sellaista pääkaupunkia, johon Iran soittaisi saadakseen neuvoja ennen kuin toimivat. Tässä tietysti tunnustetaan, että esimerkiksi yhdeksän vallankumous on ollut onnistunut, että he eivät ole riippuvaisia ulkoisista voimista, mutta ideologisesti myös. Jos puhutaan vallankumouksista, niin he eivät myöskään toivo tällaista ulkoista voimaa. Ja he, kuten myös me, emme ole päässeet eteenpäin näissä suhteissa, niin ei ole ketään, joka pääsisi näitä suhteita rakentamaan. Eli väkivaltapotentiaali Iranissa on tässä mielessä paljon suurempi kuin se, mikä, minkä todettiin olevan Tunisissa ja Egyptissä. Sitten toinen näkökohta tässä, että ei ole suhteita Iranissa ulkopuolelle niin paljon. Niin, että tietysti oli ja on ja edelleen on tilanne, jossa Egyptissä ja Tunisiassa tiedotusveneet voivat toimia. Egyptin hallitus teki omasta näkökulmastaan virheen, että Al Jazeera sai luvan lähettää Tahirin aukiolta ohjelmaa pitkän aikaa. Se tietysti pelasi mielenosoittajien pussiin. Tällaista tilannetta ei löydä Iranista. Ihan jossain mielessä heti alusta alkaen kotimainen media, ulkomainen media, niin niiden raporteista nähdään, että tilanne on hyvin vaikea kaikille Iranissa, jotka haluaisivat sieltä raportoida jotain. Ja yksi vielä lisäaspekti on hyvin tärkeä, jos halutaan ymmärtää eroja Libyan ja Egyptin ja sitten taas Iranin välillä. Ja se on se, että politiikka äärimmillään Libyassa on hyvin henkilöihin eh, liittyvää. Egypti myös, mutta ei niin paljon kuin Libyassa. Periaatteessa valtio on symbolisesti sekä suuressa määrin muutenkin yksi henkilö ja hänen lähiperheensä. Näin ei ole Iranissa. Ja monia asioita voidaan sanoa poliittisesta järjestelmästä ja sen toimimattomuudesta Iranissa, mutta yksi syy, miksi se on onnistunut selviämään niin pitkään, on se, että siinä on monia ryhmittymiä. Ja tähän asti mikään niistä ei ole pystynyt hallitsemaan koko valtarakennelmaa. Ja nyt kun yksi ryhmä on yli kahden vuoden ajan ollut vahvemmilla, niin se ei perustu yhteen henkilöön sekään. Ja sen vuoksi Mubarakin hallinto on juuri Mubarakin hallinto, joka kaatuu, nousee ja kaatuu hänen mukanaan, ja Gaddafi ja perheensä Libyassa vieläkin enemmän. Mutta näin ei ole Iranissa. Eli on tällainen sisäänrakennettu joustavuus, jos näin voidaan sanoa, ja tasapainojärjestelmässä vakaus, jossa yksi henkilö ei ole keskipisteenä kaikille, mitä tapahtuu. Eikä se tarkoita, että äh, asiat voisivat kehittyä siihen suuntaan. Ja silloin siitä tulisi paljon äh, epävakaampi järjestelmä, mutta siellä ei olla vielä. Ja tämä ero nähdään myös yksityiskohdissa. Tavassa, jolla äh, mielenosoitukset kehittyivät Iranissa vastakohtana esimerkiksi Egyptille. Jos ajatellaan vuotta 2009, niin voidaan nähdä, että kritiikit ja protestit koskivat vaaleja, mikä itse asiassa tarkoittaa, että ihmisillä oli vielä toivoa siitä, että he voisivat vaikuttaa reformeihin järjestelmän sisältä käsin. Ja heidän kritiikkinsä suuntautui sitä vastaan, miten vaalit järjestettiin ja, tulo, ja tulokset kiistettiin. Henkilö, joka mukaan valittiin, se kiistettiin. Ja sitten vasta viime vuonna erässä mielessä kritiikistä on tullut enenevässä määrin systeemikritiikkiä. Se ei kohdistu enää presidenttiin henkilönä, se on yhä, ene- yhä enemmän tätä johtajaa vastaan ja järjestelmää vastaan itsessään kokonaisuudessaan. Se tarkoittaa, että mielenosoittajien kritiikistä on tulossa radikaalimpaa ja ollaan vähemmän halukkaita tekemään kompromisseja, mikä tietysti erässä mielessä on ainoa luonnollinen reaktio sellaista hallitusta vastaan, joka periaatteessa kieltäytyy etsimästä minkäänlaisia kompromisseja. Ja tässä sitten Iranin tilanne on varassa tulla väkivaltaisemmaksi herra tohtori Roth sitten puhuu tästä ihmisoikeustilanteesta ja sen huonoudesta Irlannissa myöhemmin, mutta kun hallitus, se, miten se näkee tilanteen nollasumma pelinä, että jos tehdään mikä tahansa myönnytys, niin se on sitten heti tappio heille itselle. Niin tässä ei jää tilaa kritiikille järjestelmän sisällä, mikä tekee paljon vaikeammaksi saada aika rahanomaisempaa muutosta sisältä käsin. Eli tämä eskalaatio pakottaa radikalismia esiin molemmilla puolilla. Siinä jää hyvin vähän tilaa kompromisseille tai sitten oikeastaan myöskään sellaisille henkilöille, jotka voisivat saada aikaan kompromissejärjestelmän sisällä. Yleinen tilanne maassa, jos ei nyt puhuta ihan välittömistä poliittisista näkökohdista, niin on sellainen, josta voidaan sanoa, että tilanne on yhäkin hyvin epävakaa ja prioriteetti hallituksille vaalien jälkeen on ollut sekä kieltää se, että mitään protesteja olisi olemassa, ja samaan aikaan itse asiassa olemassa olevat protestit murretaan. Ja tästä tulla, tässä tilanne onkin vähän orwellilainen, jossa ihmiset, sanotaan, että ihmiset eivät osallistu mielenosoituksiin, mutta kuitenkin heitä tuomitaan rikoksista, jotka liittyvät siihen, että olisi osallistunut mielenosoitukseen. Eli tässä on tämä yksi puoli. Ja toinen puoli on sitten se, että hallitus yrittää ylläpitää tätä fiktiota, siitä, että asiat ovat takaisin normaalissa päiväjärjestyksessä ja protestien ja mielenosoitusten päätarkoitus ja niiden, jotka identifioivat asiassa tähän vihreään liikkeeseen, on näyttää, että tämä tyytymättömyys on edelleen olemassa. Se on suurta ja konkreettista ja että mitään normaalia tilaa ei ole saavutettu. Ja että tämä kantaa, että kielletään, että hallitus kieltää tämän tilanteen. Se tapahtuu kaikilla tasoilla, ei pelkästään niiden osalta, jotka pitävät itseään suoranaisena opponaisitiona. Iranin uusi vuosi esimerkiksi on sunnuntai ja maanantain välisenä yönä tuleva ensi viikolla. Siihen mennessä pitäisi saada budjettiaikaa. Budjetti annettiin parlamentille aivan liian myöhään, kaksi kuukautta suunnilleen myöhässä, ja sitä ei ole vielä hyväksytty parlamentissa, mikä tarkoittaa, että pitää mennä hätä budjettitilanteeseen. Ja tämä taas liittyy siihen, että tämän opposition, joka esi- protestoi kadulla, niin on sitten myös poliittinen jako itse poliittisessa järjestelmässä ja parlamentissa eri konservatiiviset ryhmät taistelevat keskenään ja yrittävät myöskin estää tämän työrauhan, jota hallitus haluaisi saada. Eli on tällainen rakenteellinen sota olemassa hallituksen kanssa. Ja hallitus yrittää pitää yllä sitä linjaa, että he eivät oikeastaan tarvitse parlamenttia käyttääkseen toimeenpanovaltaansa. Eli sekä sisältä että ulkoa. Hallitus on siis institutionaalisessa mielessä, mutta se on piirityksessä sekä sisältä että ulkoa käsin, joten heidän päätarkoituksensa on itse asiassa teeskennellä, että mitään ei tapahdu kun samaan aikaan se lisää painetta kaikkia niitä vastaan, jotka yrittävät millään tavalla kritisoida tai vastustaa sen asemaa. Ainoa ulkoinen tekijä, tämä on nyt viimeinen näkökohta, niin ainoa ulkoinen näkökohta, joka tähän asti on vaikuttanut tilanteeseen, on taloudellinen tilanne. Ja tässä Yhdysvaltain ja Euroopan unionin sanktiot ovat lisänneet, jotka on otettu käyttöön viime vuodesta lähtien, niillä on siis vaikutusta. On kuitenkin tärkeää muistaa, että se vaikuttaa erityisesti yhteiskuntaan ylipäänsä. Tähän mennessä ei ole vakuuttavaa näyttöä siitä, että sanktioilla olisi mitään välitöntä tai konkreettista vaikutusta ydinohjelmaan, joka taas on se virallinen syy sanktioille. Ulkoista painetta on hallitukseen, mutta pääasiassa taloudellisten sanktioiden vuoksi yhteiskuntaan sinänsä, mutta tähän mennessä on tullut vähän näyttöä siitä, että sillä olisi voinut olla tai olisi vaikutusta ydinohjelmaan sinänsä. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Parsi, for this analysis. hyvin paljon tästä analyysistä. Teille esitetään varmasti kysymyksiä, mutta sitä ennen haluaisin äh, toivottaa hyvin lämpimästi Aaron Rhodesin tervetulleeksi, aikaisempi pääjohtaja International Helsinki Federationille äh, Viinissä hyvin pitkän aikaa. Hänellä on myös äh, merkittävä tausta akatemia alalla ja, ja oikeudellisella alalla ihmisoikeuskysymyksissä. Ja tällä hetkellä hän johtaa Hampurissa toimivaa Iranin ihmisoikeuksia kehittävää järjestöä. Teillä on papereissanne tämä uusi kirja Aaron Rhodesilta, jonka nimi on Of A Guide to Iran's Human Rights Crisis, Official Distortion and Disinformation. Onko näin? Selvä. No niin, teillä on puheenvuoro noin 10 minuuttia. Olkaa hyvä. Thank you very much. <clears throat> I welcome this opportunity to speak. Kiitos. Olen iloinen, että voin tässä yhteydessä puhua asiasta eh, oman järjestöni puolesta. Minä haluaisin eh, kiittää siitä mielenkiinnosta, jota parlamentti tähän kysymykseen osoittaa. Me olemme Meillä on monenlaisia päätöslauselmia, joita parlamentti on tästä asiasta on tehnyt. Monet parlamentin jäsenet Lochbillerin johtamassa valtuuskunnassa ja samoin Rouva Hautala. Ja hyvin monet, kuten Sabia, Anna Mayer ja muut ovat olleet tässä mukana. Kun tämä järjestö perustettiin 2008, niin tämä tapahtui Euroopan parlamentissa tiedotustilaisuudessa. Kansainvälinen Human Rights eh, campaign lähti siitä, että hallitusten, instituutiot ja kansalaisjärjestöt, ne, niiden täytyy ryhtyä toimimaan, jotta ihmisoikeudet paranisivat. Me lähestyimme sellaisesta, eh, sellaiselta kannalta, että meillä ei ole mitään siteitä mihinkään ryhmiin, joka havoittelee poliittista valtaa. Minä haluaisin kertoa teille eräistä niistä huolista, joka, joita meillä on ihmisoikeustilanteesta Iranissa. Kerron myös erinäisistä aloitteista, joita Euroopassa voidaan tehdä. 2010 elokuussa me saimme eh, raportteja salaisista joukko teloituksista Mashadissa, joka on hyvin lähellä Afganistanin rajaa. Me pystyimme eh, tarkistamaan, että satoja ihmisiä oli teloitettu ja myös ulkomaalaisia pääsessä huumeisiin liittyvistä rikoksista ja ilman kunnollista oikeudenkäyntöä. Teloitettujen määrä on Iranissa eh, väestöä kohdin suurin maailmassa ja se on hyvin, hyvin korkea. Tällaiset eh, todennetut teloitukset huomioon ottaen ainakin 523 eh, ihmistä teloitettiin 2010 ja eh, tämä oli paljon vähemmän vuonna viisi vuotta aikaisemmin, kun se oli vain 94. Jos tämä jatkuu samalla linjalla, niin tänä, tämä pahenee tänä vuonna, koska 150 henkilöä on jo tänä vuonna teloitettu jo yksi per kahdeksan tuntia. Iranissa on suoranainen teloitusaalto, joita tiedusteluministeriö ja muu turvallisuuspalvelu johtaa. Mistä me tiedämme, mitä näiden teloitusten takana on? Iranilla on hyvin raskas eh, historia. Ilman oikeudenkäyntejä tehtyjä teloituksia on paljon. Ja kun ihmiset lähetetään kuolemaan ilman, että virallisia kuolemantuomioita julistetaan, niin voimme hyvin perustellusti sanoa, että 1980 mm, ilman tuomiota annettuja, sieltä asti ilman tuomioita, tuomioita on pantu täytäntöön. Kuolema odottaa hyvin paljon ihmisiä ja tämä johtuu siitä pääasiassa, että yhä uudet ihmiset pannaan syytteeseen. Huliganismi ja varkaudet johtavat myös nekin kuoleman tuomion. Tässä on oikeusjärjestelmä sellainen, että joukko hirttäjäisiä tapahtuu. Mutta tuntuu siltä, että mm, viranomaiset teloittavat ihmisiä myös siinä tarkoituksessa, että kukaan ei ole turvassa. Myöskin muunmaalaiset eh, voivat joutua tähän tilanteeseen, jos he ovat hallintoa vastaan, ja tästä kertoo myös eh, tämä Hollannin kansalaisen tapaus. Ihmisoikeuksien mm, loukkaukset ovat sellaisia, että teloituksia käytetään pelotteena silloin, kun kansalaiset eivät tottele hallintoa. Pidätetään, on pidätetty hyvin paljon toisin ajattelijoita ja se kertoo siitä, että kansainvälisiä lakeja ei noudateta eikä mitään muutakaan säällisiä sääntöjä Mehdi Karubi, Hossein Musavi, Karubi ja Zahnaf, heitä pidetään täysin eristyksessä perheestään sellaisissa paikoissa, joista ei ole mitään tietoa. Minkäänlaista pidätysmääräystä ei ole eikä mitään laillista perustetta muutenkaan. Me olemme eh, huomanneet, tai siis näitä pidetään selittämättöminä mm, katoamisina. Joitakin ihmisiä pidetään tällaisissa turvataloissa, joissa käytetään eh, kidutusta tunnustuksen saamiseksi. Nyt viranomaiset väittävät, että nämä ihmiset on palautettu koteihinsa, mutta kuitenkaan näillä ihmisillä, toisin emme tiedä missä he ovat, eikä heillä ole mitään yhteyksiä ulkomaailmaan. Yli 6000 ihmistä on pidätetty niissä protesteissa, jotka käynnistyivät kesäkuussa 2009. Ainakin 500 vankia on eh, viljastalle hengelle on annettu hyvin pitkät vankeustuomiot. Ja tämä vangitseminen tarkoittaa sitä, että ihmisillä ei myöskään ole puolustukseen minkäänlaisia resursseja. Nasrin Sotude, joka Eh, oli hyvin lähellä kuolemaa, kun hän eh, ryhtyi nälkälakkoon laitonta pidättämistään vastaan. Kuten tiedätte, hän sai 11 vuotta vankeutta ja 20 vuoden ammatinharjoittamiskielon. Hän vetosi omassa tapauksessaan ja hän on saanut tärkeän palkinnon, mutta hän, hänen pidätyksensä vain jatkuu. Hän ei voinut vetomusta viedä eteenpäin. Hänelle ei annettu edes kynää ja paperia. Hän ei ole nähnyt lapsiaankaan monen vuoden aikana kuin kuuden kuukauden aikana lapsiankaan kuin 35 minuutin ajan. Kansalliset ja kansainväliset johtajat, he eivät saisi unohtaa Nasrin Sotudekia. Hän on ihmisoikeusjuristi Hän on myös naisten asiaa ajanut ja hän joutui kansainvälisen naisten päivänkin viettämään telkien takana. Olisi hyvä, jos hän, hänelle annettaisiin Saharov-palkinto parlamentista. Sitten, mitä muuta voitaisiin tehdä Euroopan hallitusten puolelta? Aivan kuten Rova Lockwheeler sanoi, Ensimmäinen asia olisi se, että eh, laadittaisiin mustat listat niistä viranomaisista Iranissa, jotka ovat rikkoneet ihmisoikeuksia. Tällainen rakentava askel olisi keino selvittää eh, Iranin kansalle, että Euroopalla ei ole ongelmaa kansan suhteen, vaan sen suhteen, että kansan oikeuksia ei kunnioiteta. Euroopan maiden pitäisi myös kaikkien yhtyä yhteiseen päätöslauselmaan eh, YK piirissä. Tarvitaan myöskin valvontajärjestelmää, jossa saadaan eh, hyvää tietoa sillä tavalla, että kansainvälinen yhteisö saa tietoa, kuinka tilanne huononee. Tällä tavalla saataisiin myöskin keskustelun pohja, jota voitaisiin Iranin viranomaisten kanssa käydä. Tällainen päätöslauselma edistäisi asiaa. Jos eurooppalaiset maat voisivat puhua kumppaneidensa kanssa ympäri maailmaa järjestöjen kanssa islamistisissa maissa ja Venäjän kanssa, jos puhuttaisiin mielipidevangeista, ja kannatettaisiin sellaisia aloitteita, jotka asiaa viesivät eteenpäin, niin se olisi parasta, mitä Iranille tällä hetkellä voitaisiin tehdä. Sitten vielä lopuksi voidaan tehdä myös paljon sensuurin poistamiseksi ja mielipiteen vapauden edistämiseksi. Iranissa hallitus valvoo kaikkea tiedonvälitystä ja myöskin estää satelliitti, satelliittien kautta välitettävää tiedon hankintaa. Valtion kanavat, ne lähetetään samoilta satelliiteilta kuin eurooppalaiset kanavat. Ranskan Eutelsat ja British Inmarsattia käytetään samoja satelliitteja, joten tällainen satelliittien manipulointi, siihen voitaisiin puuttua. Jos Iran estää kansainvälisten kanavien näkymisen omassa maassaan, niin pitäisi myös lakkauttaa Iranin mahdollisuus käyttää omiin lähetyksiinsä näitä samoja satelliitteja. Tällaisilla toimilla olisi hyvin suurta vaikutusta Iranin tilanteeseen. Tässäpä oli sitten lausuntoni tältä erää ja olen hyvin halukas puhumaan tästä asiasta vastaamaan kysymyksiin. Kiitos. Very much, Mr. Rhodes. I must say that, uh... Kiitokset, uh, herra Rhodes, että olette antaneet uh, meille tässä nyt koko joukon uh, uusia ajatuksia, millä tavalla me innovatiivisesti voisimme lähestyä tätä epäselvää tilannetta Irakissa. Ja Jutel Sathan on ollut esimerkiksi Kiinan kohdalla jo visiirissämme, samoin kuin Pohjois-Kaukasuksella. Joten nyt äh, sitten äh, edustaja äh, Kindersdorfer EESstä. Olkaa hyvä. Uh, many thanks for inviting me today. And... Kiitos. Uh, ikävä kyllä kollegani tuolta maantieteisestä yksiköstä eivät voi olla paikalla sen vuoksi, että kriisi on käynnissä, kuten te tiedätte, Bahrainissa. Uh, ja me olemme siinä mukana, mutta haluaisin vakuuttaa teille, että työskentelemme hyvin läheisesti yhdessä sekä maantieteellisestä ihmisoikeuspuolella liittyen nimenomaan Iranin ihmisoikeuskysymyksiin. Viitaten teidän alkupuheenvuoronne puheenjohtaja Hautala haluaisin sanoa, että ihmisoikeudet Iranissa ovat poliittisesti paljon tärkeämpiä EUn asialistalla viimeisimpien vaalien jälkeen. On totta, että sitä ennen aikaisemmin keskityimme ydinvoimakysymyksiin, mutta sen jälkeen me olemme vahvistaneet toimiamme oikeuskysymyksissä Ja mitä tahansa äh, kirjelmiä me teemme Iranista, niin ihmisoikeudet ovat niistä suuri osa. Haluaisin myös äh, sanoa, kun te mainitsitte, että korkea edustaja oli äh, mukana Strasbourgissa viime viikolla, kun hyväksyttiin Belderin mietintö. Me olemme samaa mieltä monista asioista tämän mietinnön kohdalla kun se puhuu ihmisoikeuksista Iranissa. Olemme tehneet myös lausuntoja oppositiojohtajista 4. maaliskuuta, mutta jo ennen sitä puhemies antoi lausunnon näiden johtajien kotiarestista helmikuun puolessa välissä. Olemme laatineet myös Sarbahramin teloituksesta lausuntoja, samoin kuin ylipäätään näistä telotuksista Iranissa, myös Rova Sutun ja Aharin tilanteesta samoin kuin erästä iranilaisesta filmintekijästä. Tässä vain maininta niistä julkisista lausunnoista, joita olemme tänä vuonna tehneet. Luonnollisesti olemme olleet aktiivisia myös suhteessamme lähestyessämme hallitusta Teheranissa. Kuten te tiedätte, meillä ei ole EUn delegaatiota siellä, sen vuoksi tämä vaikeuttaa meidän työtänne työtämme, mutta onneksi nykyinen EUn edustusto Teheranissa on ollut hyvin yhteistyöhaluinen ihmisoikeuskysymyksissä ja olemme tehneet läheistä yhteistyötä heidän kanssaan. Vielä sananen siitä, mitä me teemme EUn sisällä tehdäksemme toimintamme ihmisoikeuskysymyksissä tehokkaammaksi. Me käynnistimme toimintamme jo viime vuoden lopussa ja tilanne kiihtyy koko ajan. Me mietimme kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja, joita meillä on käytettävissämme EU-ssa, mitä me voisimme tehdä paremmin. Joten antaakseni teille hieman esimerkkejä. Meidän suuren huolenaiheemme on se, että saisimme strategisemman lähestymistavan Iranin ihmisoikeuskysymyksiin, eikä vain reagoida ad hoc pohjalta, kuten olemme aikaisemmin tehneet. Tämän muistain me pyrimme vahvistamaan EUn lähetystön kapasiteettia ihmisoikeuskysymyksissä Teheranissa – samoin kuin että voisimme yhdessä saada nopeampaa ja parempaa informaatiota yksittäisistä tapauksista, joihin haluamme reagoida. Tiedän, että myös, että yksi suurimmista ongelmista on se, että saisimme luotettavaa tietoa yksittäisistä tapauksista ja siitä, mitä Iranissa ylipäätään tapahtuu. Olemme pyytäneet Iranin äh, lähetystöä myös äh, laatimaan tällaisen strategian Iranin ihmisoikeuksista ja tarkastelemaan EUn eri suuntaviivoja eri aiheissa. Tähän liittyy luonnollisesti äh, kuolemantuomio sekä naisten ja lasten oikeudet. olemme myös pyrkineet tutkimaan tarkemmin näitä, laajentamaan näitä meidän lausuntojamme niin, että ne on käännetty esimerkiksi farsille ja muillekin kielille ja että näitä julkaistaisiin eri webisivustoilla ja tutkimme, mitä me voisimme tehdä edelleen ollaksemme proaktiivisia niin, että ihmiset Iranissa todellakin tietäisivät, että me laadimme tällaisia lausuntoja kansalaisyhteiskunnan tueksi. Ja sitten sitten, mitä Rhodes juuri tässä sanoi näistä askelista, joihin me voimme ryhtyä ihmisoikeuksien kohdalla Iranissa. Me tuemme tällä hetkellä päätöslauselmaa Genevessä, jossa mainitaan, että saataisiin YK erityisesittelijä Iranille. Äh, haluaisin äh, myös painottaa, että tämä on EU 27 aloite ja kaikki ovat nyt olleet mukana lobbaamassa tämän päätöslauselman menestyksen puolesta. Ja sitten herra Rootsin ehdotus siitä, että tehtäisiin tällainen musta lista tietyistä viranomaisista, ja se on asia, jota me nyt aktiivisesti mietimme. Ikävä kyllä en tällä hetkellä voi sen enempää kertoa teille muuta kuin, että Iranin ihmisoikeudet tulevat olemaan seuraavassa äh, ulkoministerikokouksessa 21. maaliskuuta neuvoston eri työryhmät äh, valmistelevat äh, intensiivisesti näitä ministeriiden keskusteluita, mutta ikävä kyllä emme voi enempää tästä sanoa, koska nämä keskustelut ovat juuri käynnissä. Mitä tulee sitten puhevapauteen, on ollut asia, joka on ollut huolenaihe jäsenvaltioille. Viime vuoden maaliskuussa EU antoi aiheesta lausunnon liittyen Iranissa informaation saatavuuteen. Meidän täytyy löytää tiettyjä teknisiäkin ratkaisuja näihin ongelmiin, mutta tämä on asia, jota tutkimme tällä hetkellä. Meitä kiinnostaa myös se, että löytäisimme konkreettisia keinoja tukea kansalaisyhteiskuntaa sekä ihmisoikeusaktivisteja. Ja vielä lopuksi emme halua sulkea diplomaattisia kanavia Iranin viranomaisten kanssa. Se olisi mielestämme virhe sen vuoksi, että me haluamme kyetä että äh, antamaan heille näitä viestejä ihmisoikeuksien tärkeydestä myös diplomaattisia kanavia pitkin. Mietimme myös mahdollisuutta järjestää seminaareja tai muita tapahtumia, joihin saisimme mukaan Iranista ihmisiä äh, keskustelemaan ihmisoikeuksista. Mrs. Äh, Kiitokset, Rova Gintersdorfer hyvin mielenkiintoista kuulla, että te mietitte tällaista mahdollista tiettyjen henkilöiden asettamista mustalle listalle. 158 valko henkilöä on asetettu Euroopan unionin taholta mustalle listalle ja kriteerit olivat, niitä oli kaksi, suora sekaantuminen vaalien väärentä, tulosten väärentämiseen ja toinen oli se, että suora osallistuminen toimiin. Ja minusta koko maailma pitäisi kohdella samalla tavalla. Nyt voimme avata keskustelun. Ja Munis de Urquiza saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Muchas gracias. El, el grupo socialista tiene una posición clara sobre la Sosialistiryhmällä on hyvin selkeä käsitys tästä. Pero también es cierto que la situación, la degradación de la situación de los derechos humanos. Eh... Täytyy katsoa ihmisoikeustilanteen huononemista ja käsitellä sitä, se on yhä huolestuttavampaa. Ydinasia on tietysti tärkeä. Iranin tukeminen vakaana äh, tekijänä alueella ja ihmisoikeuskysymys siinä on tietysti tärkeä osa suhteita Iranin kanssa. Kaksi kysymystä herra Barsille sisäisestä tilanteesta, mutta haluaisin viitata myös johonkin näihin muihin asioihin, jotka muut puhujat varsin olivat ottaneet esille demokraattiset uudistukset ja mielenosoitusaallot, jossa kansalaisyhteiskunta vaatii demokraattisia uudistuksia. Ja sen vertaaminen 89 vallankumouksiin ei siinä oikeastaan ole järkeä. Iran on päinvastainen esimerkki siitä, mitä nähdään muissa maissa tällä hetkellä, jossa kansalaiset vaativat demokratiaa. Heillä on toiveita, he haluavat tulevaisuutta, he, ei halua, he eivät halua repressiivistä teokratiaa, he haluavat poli- demokraattisen poliittisen järjestelmän. He protestoivat tällaisia autokraattisia hallituksia vastaan. Se, mitä sanoitte sanktioista, että huolestuttaa minua, että niillä olisi ollut vaikutusta tai ne vaikuttavat kansalaisiin, mutta eivät ole vaikuttaneet Iranin ydinpolitiikkaan tai ihmisoikeuspolitiikkaan. Eli täytyykö sitten yrittää muita toimia? Ehkäpä se, mitä on sanottu satelliiteista, televiestinnästä, ehkä se on mahdollisuus. Ja tietysti EUlla ja yrityksellä pitää olla jotain sanomista. Ja sitten EU delegaatioedustusta. Kysyin Ashtonilta viimeksi täysistunnossa, onko ongelma Iranin viranomaisten vai neuvoston puolella vai molemmilla puolilla, kun pidetään huomi- äh, mielessä se, että jäsenvaltioilla on edustustoja Iranissa. Eli on aika ristiriitaista, että ei voida sallia sitä, että avattaisiin EUn edustusto Iranissa. Ja herra Barsi, kaksi kysymystä Safchansani on sitten erotettu asiantuntijoiden neuvostossa, joka taas on vastuussa korkeimman uskonnollisen johtajan nimittämisestä. Rafsanjani tunnettiin siitä, että hän oli tukenut herra Ahmadinejadia. Ja mikä tällä erolla sitten on merkityksenä konservatiivien keskuudessa? Mikä merkitys sillä on? Ja ilmeisesti on uusi impulssi sitten Yhdysvalloissa siihen, että Mushahed ostettaisiin pois tästä mustalta listalta, mikä olisi YK on, Ajatiksi Yhdysvaltain aloite tässä, tiedättekö siitä ja mikä vaikutus sillä olisi Iraniin, mikä vaikutus sillä olisi suhteisiin EUn EUn ja Yhdysvaltain välillä ja demokraattisen opposition välillä. Tähän mennessä nämä ovat olleet terroristi organisaatioiden listalla. Obermeier. Seuraavaksi Obermeier, Schaake ja Skuria. Ja ehdottaisin, että pari minuuttia niin, että me saamme vielä vastauksetkin. Obermeier ensin. Joo, danke. Ich werde versuchen, meine Fragen... Niin, kiitoksia. Yritänpä kysyä lyhyesti. Ensimmäinen kysymys. Meillähän on täällä vähän rajoitteita, meillä on sanktioita, mutta ensimmäinen kysymys koskee sitä, että mikä vaikutus on kansalaisyhteiskuntaan Kaikilla näillä eh, menettelyillä, jotka liittyvät eh, tähän kansainväliseen opiskelijoiden liikehdintään, me, sillä on tällainen eh, angloamerikkalaisten opiskelijoiden liittyvä asia. No sitten teknologiat ja kommunikaatioverkot. Tässähän on hyvin tärkeä verkko informaation jakamiselle, tai se on perusedellytys kaikelle infolle, miten niiden kanssa on. No sitten Westervelle on sanonut, että pitäisi olla sanktioita ja miten tämä nyt sopii tähän, tähän yhteyteen – jos tässä teknologian siirtoa käydään sanktioimaan, niin minkälainen vaikutus tällä on Kiinan, Intian, Pakistanin ja miten nämä maat voisivat tällaisesta teknologian siirrosta pidättäytyä. Sitten eurooppalainen kysymys, pitäisikö Mujahedinin saada salonkikelpoiseksi? Thank you, Mr. Obermeier. Now, Mr. Kiitokset ja sitten edustaja Shake. Kiitos äh, puheenjohtaja, kiitos kaikille puhujille teidän hyvin valaisevista ajatuksistaan. Herra Parsi puhui tästä paradoksissa, joka on siinä, että kielletään äh, että pidetään hienona, että on muualla äh, mielenosoituksia ja sitten omat murskataan se, että sanotaan, että kukaan ei pitää sitä, mitä EU sanoo omissa päätöslauselmissaan, mutta sitten kuitenkin valitetaan siitä, että ne ovat epätasapainossa. Eli miten te kuvittelette, luuletteko te, että me saavutamme Iranin kansalaiset esimerkiksi kääntämällä tekstit farsiksi ja muille, vai mitä pitäisi tehdä ja mikä olisi mahdollinen porkkana niin, että voisimme saada nykyisen hallituksen muuttamaan käyttöön pidättäytymistään Iranissa. Minä toivon todellakin, että ulkosuudenhallinto ryhtyisi toimiin esimerkiksi laatimalla näitä mustia listoja, mutta minua kiinnostaisi myös saada tietää, mitä tapahtuu sen jälkeen, koska oikeudenmukaisuuden palauttaminen on tärkeää. Ja myös se, että meillä olisi tällainen pysyvä, kestävä äh, tavallaan merkki siitä, että me seisomme Iranin kansan vieressä äh, tai heidän rinnallaan. Ja mitä te mieltä te olette sitä, että on tiettyjä asioita, jotka voitaisiin vetää kansainvälisen tuomioistuimen eteen liittyen nimenomaan näihin ihmisoikeusrikkomuksiin, eli ei ainoastaan mustia listoja, vaan muutakin. Thank you very much, uh, Kiitoksia, edustaja Shake. Ja sitten vielä lopuksi edustaja Skuria. Sì. <clears throat> Grazie Presidente, io volevo intanto congratularmi con... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää puhujia, koska täytyy sanoa, että raportit ja esitykset, jotka on kuultu, ovat olleet monessakin mielessä hyvin mielenkiintoisia. Ihan nopea kysymys. Halusin tietää, kysyä puhujilta, ovatko he tietoisia, mitä he ajattelevat siitä, että Iranilla voisi olla osansa näissä kansannousuissa ja vallankumouksissa, joita nyt tapahtuu eri Välimeren maissa. En puhu pelkästään Libyasta, vaan muistakin maista. En Egyptistäkään pelkästään, vaan nytkin maat, jossa on kansannousuja hallituksia vastaan. Eli oletteko sitä mieltä, että Iranilla voi olla osansa tässä? Totta, että voi olla tulevaisuudessa? Esimerkiksi Libanonissa ja muissa maissa. President. Kiitokset. Iranin valtuuskunnan puheenjohtaja Lochbiller tekee muutaman huomioon ja sitten puhujat. Niin, tässä on oikeastaan kysymys äh, kysymyksestä ulkosuhdehallinnolle. Keskustelussa kävi ilmi, äh, kun puhuttiin tästä kommunikaatioteknologiasta, onko teillä linkkejä äh, tämän kansainvälisen telekommunikaatioyksikköön käsittääkseni unionin käsittääkseni ja Iran on sen jäsen. Toisekseen Kindlestorfer sanoi, että 21. maaliskuuta neuvoston ulkoministeri Sihteereillä on kokous. Tämähän on Nevrus, eli ei ainoastaan Iranin, vaan koko sen alueen uuden vuoden juhla. Ehkäpä tämä voitaisiin yhdistää siihen, että tavallaan annetaan viesti myös tämän alueen ihmisille ja onnitellaan heille, heitä, koska se on heille samanlainen kuin joulu meille. Ja tänä vuonna minä en ehtinyt vedottaa puhemies busekkiin, mutta ajattelimme, että Euroopan parlamentissa voisimme myös tehdä jotakin Nevrus-juhlan muistamiseksi. Ja samalla sitten myös kunnioittaa tätä kulttuuria. Kiitoksia näistä ehdotuksista. Minä haluaisin lisätä tähän myös yhden kysymyksen herra Parsille ja Rollsille molemmille. Tässä on ollut tiettyjä ristiriitoja Euroopan parlamentissa siitä, että lähetämmekö vai emmekö lähetä valtuuskuntaa Iraniin. Haluaisin kysyä teiltä nopeaa reaktiota. Olisiko teistä, olisiko se hyödyllistä vai päinvastoin? Ja mikäli se olisi hyödyllinen, niin miksi? Joten ehkäpä alamme herra Rhodesista ja sitten vielä, lopuksi vielä herra Parsi. Kolme minuuttia suurin piirtein, kiitos. Well, it's one thing that is clear that some of the sanctions mikä on selvää, niin on. E, erät näistä sanktioista ovat vahingoittaneet kansalaisyhteiskuntaa ja tällaista e, USAn sanktioiden kohdalla ainakin on tapahtunut. Se on bloggareita esimerkiksi haitanut ja ihmisiä, jotka ovat yrittäneet käyttää internetmainosta mainosta, mainosta omille web omien web mainostamiseen. Ja kaikkihan ei sovi kaikille, kun puhutaan sanktioista. Se on tällainen ihan klisee, enkä haluaisi käydä koko keskustelua sanktioista, koska se ei johda meitä yhtään mihinkään. Mutta noin yleisesti ottaen meidän järjestömme on tällaisia sanktioita vastaan, jotka näin vain asetetaan. Ne nimittäin voivat olla ihmisille vahingollisia. Meidän mielestämme kohdennetut poliittiset sanktiot olisivat paremmat käyttää. koska tällä tavalla päästään yhteisöjen kimppuun, niiden kimppuun, jotka ovat syyllisiä, eikä niiden kimppuun käydä, jotka eivät ole syyllisiä. Ja sitten tämä musta lista, jonka usa hallitus on laatinut, niin haluaisin kertoa Iranista, että tämä on hyvin suosittua tässä Iranin ihmisoikeuskontekstissa. Se on paras asia, mitä on tapahtunut. Ja parasta heidän mielestään on se, että tämä todellakin iskee näihin kaikkein kovapintaisimpiin Iranissa. Ja se osoittaa myöskin, että tällaiset joustavimmat järjestöt ovat paremmin voivat toimia kansainvälisesti. Täällä on siis todella vaikutusta Iranin poliittiseen dynamiikkaan. Minun mielestäni No, täällä kysyttiin sitä, että miten parlamentin lausumilla, onko niillä jotakin vaikutusta. No, kuka sen tietää? Politiikkahan ei ole tiedettä. Se on tietenkin, siitä puhutaan yhteiskuntatieteenä, mutta se on ikään kuin tällaista taidetta mitä kuitenkin, mikä kuitenkin on tärkeää, on, että mikä on oikea tapa toimia. Jos periaatteesta toimit, niin ei voida koskaan tietää, että tuleeko siitä. Mutta se, että periaatteen mukaan toimitaan, niin se on jo sinänsä vaikuttavaa. On myös niin, että riippumatta, riippumatta siitä, mitä minä sanoin ja tohtori Parsi sanoi, niin – tämä mm, Iranin hallitus suhteessa kansainväliseen yhteisöön on sellainen, niin kyllä he kuitenkin välittävät kritiikistä. Jos eivät välittäisi, niin hehän taistelevat vaikka, vaikka kuinka, jotta saisivat kritiikin käännettyä. Tämä liittyy YK päätöslauselmaankin vuodelta 2003. Eli me näemme, kuinka tällainen toiminta loukkaa hallitusta, ja se onkin hyvä syy toimia näin. Mikä sitten kansainvälinen pidätysmääräys? No hyvä ajatus, mutta tulisiko, miten ne saataisiin eh, käyttöön? Tällaisia pidätysmääräyksiä on olemassa monista ihmisistä monissa maissa, mutta sitten kun lähdetään täytäntöön panemaan asiaa, niin oikeusviranomaiset eurooppalaisissa maissa usein sanovat, niin emme kyllä oikeastaan voi tähän kuitenkaan mennä. Hyvä ajatus, ei kuitenkaan. Et siinä liittyy hyvin monia käytännön ongelmia, eikä se ole ehkä se pääratkaisu tähänkään asiaan. En tunne kovin hyvin sitä tapaa, jolla Iran yrittää vaikuttaa tähän turbulenssiin lähi mutta on aivan selvää, että Iran pyrkii siihen puuttumaan. Ei ole kovin mieluisaa sellainen, että ihmiset lähtevät kaduille vaatimaan moniarvoista yhteiskuntaa. Yhteiskuntaa ja Iranissaan ihmiset eivät voi mitään hyvää mallia tällaiselle nähdä. Sitten tämä johtaakin eräseen asiaan, jota haluaisin puhua. Euroopan johtajien on hyvä ymmärtää, miksi kansalaisjärjestöjä ja ihmisoikeusjärjestöjä on tuettava näissä autoritaarisissa valtioissa. Me haluamme, emme halua jäädä kiinni housut kintuissa, jos me emme tiedä, kuka on kukin silloin, kun yhteiskunnat muuttuvat. Mutta jos nämä voimakkaat kontaktit järjestöjen välillä ja päämiesten välillä Euroopassa ovat olemassa, niin asiat voivat alkaa muuttua. Mitä sitten parlamentin roihin tulee, niin nämä vierailut usein tulevat manipuloiduksi. Tässä tilanteessa ei ole minkäänlaisia sääntöjä sille, mikä, että joku asia toimisi aina. Kun on valtuuskuntavierailusta kysymys, riippuu vähän näistä säännöistä. Jos valtuuskunnat haluavat tavata kansalaisjärjestöjä, pitää olla hyvin varovainen ja hyvin avoin. Se, että tavataan tällaisia ihmisiä salassa, niin nämä ihmiset saattavat joutua vankilan sen perusteella. Täytyy olla hyvin suojeleva ote näihin ihmisiin, joita tavataan. En tässä nyt voi antaa teille mitään mallia tällaiseen kysymykseen. Thank you. I think you're... Kiitos. Teidän vastauksenne oli hyvin mielenkiintoinen. Ja sitten herra Parsi, muutama minuutti, olkaa hyvä. Thank you. Um, Well, let me start then by, by No, aloittaisin sitten ottamaan tässä pragmaatikon roolin, koska nyt kuultiin äskeinen puheenvuoro. Ja vaikka olenkin suuressa määrin samaa mieltä, niin saman aikaan olen mieltä, että on tärkeää, että EU omaksuu pidemmän aikavälin näkemyksen maahan, kuten Iran. Täytyy olla kattava idea siitä, mihin halutaan päästä jotta sellainen voisi olla, niin siinä tulee sitten sille eturistiriita sen kanssa, että olisi pelkästään sellainen toimintaohjelma, johon kuuluvat ihmisoikeudet. Täytyy puhua sellaisten ihmisten kanssa, jotka olivat hyviä ehdokkaita mustalle listalle. Se on ihan väistämätöntä. En sano tätä siksi, että, että olisi hyvä talouden kannalta ja niin edelleen, vaan ihan sen vuoksi, että jos haluaa vaikuttaa maahan maassa, äh, tilanteeseen maassa, jos siellä ei ole edustustoa, niin se olisi epärealistista. He eivät kuuntele meitä, vaikka he eivät varmaankaan kyllä halua päätyä erilaisille häpeälistoille, mutta eivät he kuuntele te- vaikuttavalla tavalla. Ei voi olla pelkkää luentointia, pitää olla oikeat suhteet. Se ei pitkällä aikavälillä toimi, joten vähintään täytyy olla EUn edustusta siellä. Täytyy olla omat ihmiset paikan päällä, joilla on pitkän aikavälin suhteet järjestelmän vastapareihinsa. Muuten ei saada aikaan vai- tehokasta vaikutusta. No kävisin näitä asioita nyt läpi sen vuoksi. Jatkotoimena olisi hyvä, jos parlamentti lähettäisi valtuuskunnan sinne. Tietysti sitä ei voida tehdä riippumatta siitä, mitä maassa tapahtuu, mutta periaatteellisena kysymyksenä se on se vähin, mitä voidaan tehdä. Edes sitten sen vuoksi, että nämä muut asiat, joita EU voi tehdä, ne päätyvät sitten jäsenvaltioiden pöydällä, joilla on eri prioriteetteja ja ideoita siitä, miten asiassa edetään, jos ollenkaan. Eli tässä teillä on mahdollisuus aloitteellisuuteen, sellainen mahdollisuus, jota muut eivät ehkä pysty ryhtymään. MKO on tukenut vastinpariaan Washingtonista. Se ei ole mikään elinkelpoinen iranilainen oppositioryhmä, sillä ei ole tukea maan sisällä. Sillä ei ole ohjelmaa, toimintaohjelmaa ja miten se on aiemmin toiminut, se on diplomaattisesti sanoen vähän hämäräperäistä, eli se ei ole vaihtoehto. Ja jos Yhdysvallat nyt harkitsee sen ottamista pois listalta, niin se on epätoivoinen teko itse asiassa, jos näin voidaan sanoa, koska sanktiotie on tulossa loppuun, enää ei voi niin paljon ole asioita, joita voitaisiin sanktioida. Eli voidaan laittaa mustalle ihmiset, ja sen täytyy alkaa miettiä jotain muuta. Ja ne, jotka ovat sitä tukeneet koko ajan, niin heille tämä on mahdollisuus. Mutta vaikuttaako se sisäiseen tilanteeseen Iranissa jollenkaan? Enimmillään se on hallitukselle propagandavoitto, kun se pystyy näyttämään ja vahvistamaan oman paranoijansa siitä, että mikä minkälaista muutosta voimat haluavat, mutta poliittisen legitimiteetin kannalta sisältä sillä ei ole mitään vaikutusta, eikä ole ollut pitkään aikaan. Iran's role in the Arab uprisings. Iranin rooli arabimaiden kansannousuissa olisi eräänlaista imartelua Iranin hallitukselle, jos uskoisi, että sillä olisi niin paljon vaikutusta siihen, mitä näissä maissa tapahtuu. Olen melko varma, että he ovat yhtä yllättyneitä kuin me muutkin. Ja siinä mielessä, jos katsotaan maata kuten Egypti, niin kukaan ei ole Ahmadinejadin auttavaa kättä. Muslimivelikusta mukaan lukien, joka kielsi sen, että he noudattaisivat Iranin johtoa. Eli Iran ei siinä mielessä ole malli. Jos katsotaan Persianlahtea, maat kuten Bahrain, jossa on nyt vakava kriisi, siinä jos, jos Iran olisi tai pystyisi vaikuttamaan asioihin, niin se olisi näiden rakenteellisten puutteiden vuoksi Bahrainin yhteiskunnan sisällä, kun ne eivät pysty käsittelemään tätä olemassa olevaa tyytymättömyyttä. Ei Iranin tarvitse sitä tyytymättömyyttä lietsoa, se on jo siellä olemassa. Ja jos ei pysty rauhanomaisella ja rakentavalla tavalla sitä hoitamaan sitä asiaa, niin silloin aivan mahdollisuus ulkoiselle pu- puuttumiselle, mutta vähän näyttää siitä on, että Iranin, Iranin vaikutusta olisi. Voi olla, mutta mieluummin liittyy siihen, että Bahrain ei pysty hallitsemaan tilannetta tyydyttävällä tavalla kuin erilaiset itsestään. Se on vähemmän kiinni. Sitten kysyttiin Sanjanista. Hän on ollut toimija Iranin politiikassa vallankumouksen alusta alkaen. Hän on pelannut molempaan suuntaan aina, riippuen tilanteesta. Eli siinä mielessä hän on tällainen pragmaatikko. Nyt, että hänet pakotetaan ulos instituutiosta, joka virallisesti valvoo korkeimman uskonnollisen johtajan toimintaa ja valitsevat hänen seuraajansa, niin se todennäköisemmin on viite siitä, että hänen poliittinen yskuvoimansa on, alkanut, on alkaa olla lopussa. Ja siinä mielessä, mitä tahansa pragmaattisuutta järjestelmän sisällä on, niin se on nyt tuka. Ja tämä sitten tapahtuu siinä mielessä, että pidetään mielessä se, että korkean uskonnollinen johtaja kuolee ja uusi täytyy valita. Mutta samaan aikaan täytyy muistaa, että tietysti hänellä on laajat verkostot valtiopyrokratian sisällä, niin temperamentinkin mielessä on monia ihmisiä, jotka yksilöisivät itsensä sellaiseksi, jotka ovat niin kuin hän, eli konservatistinen mutta toisaalta, mutta teknoraattisen pragmaattikko toisaalta. Ja miten he sitten tässä reagoivat ja mihin he päätyvät tässä poliittisessa pelissä tällaiset ihmiset? Ask Mrs. Lohbiller, maybe. Kiitos. Äh, ehkäpä edustaja Lohbiller. Niin, Barbara. Ehkä Gintersdorfer haluaa myös tehdä muutaman huomioon ja sitten edustaja Lohbiller. Kiitos. Ihan lyhykäisesti siitä, että Tehraniin avattaisiin EUn edustusta, sitä tuetaan tässä parlamentissa selkeästi. Minä itse ihmisoikeus ihmisenä pitäisin että hyvänä, se helpottaisi meidän työtämme, mutta ymmärtääkseni nykyisessä poliittisessa kontekstissa sitä on pidetty vääränä poliittisena merkkinä sen vuoksi, että suhteet ovat äh, aika äh, huonot ja poliittisesti olisi hyvin vaikea avata sinne EUn edustosta MKEsta. Olen samaa mieltä näistä kommenteista, mitä herra Parsi sanoi. ja Rova Lochbielerin ehdotus tästä navruus juhlan muistamisesta. Äh, vien tämän ajatuksen mukana ja katsotaan, voitaisiinko näin tehdä. Minusta ajatus on kovin hyvä. Kiitos ja, ja sitten vielä valtuuskunnan puheenjohtaja Lochbieler. No, ei tässä niin paljon sanoa mistä Obermeierin yksityiskohtaisiin kysymyksiin ei ehkäpä vastattu täysin, mutta ehkäpä voitte palata tähän kirjallisesti, koska tämä kysymys oli hyvin yksityiskohtainen. No, täällä on jo sanottukin, että puoli, äh, pitkällä aikavälillä olisi hyvä saada EU-edustusto Teheraniin, ja tämä mainittiinkin meidän Teheran tai Iran mietinnössämme. Toivon mukaan ulkosuudenhallinto miettii myös tätä ajatusta ja ideaa. Seuraavassa valtuuskunnan kokouksessa meidän pitäisi katsoa uusiksi meidän raporttejamme ja miettiä, mietintöjämme ja miettiä, millä tavalla niitä seurataan. Seuraavassa kokouksessa me tulemme käsittelemään myös näitä ydinkysymysasioita. Kiitoksia, että saimme osallistua kokoukseenne. Bieler. Kiitokset äh, Rova Lohbierer, herra Parsi ja Rhodes Kiintesdorfer. Äh, Kiitokset kollegat äh, molemmista alivaliokunnista ja valtuuskunnista. Me saimme uusia ajatuksia ja jatkamme intensiivisesti niiden pyörittelyä. Nyt on aikaa sulkea kokouksen avoin ja julkinen osuus. Meillä on vielä laajennetun työvaliokunnan kokous ja huomenna aamuna jatkamme kello yhdeksältä normaalia kokoustamme, jolloin tänne tulee Palestiinan lakia säätävän neuvoston ministeri eh, puhumaan Israelin hallussa olevista palestiinalaisvangeista. Ja sitten puhumme myös arabimaailman tapahtumien vaikutuksista unionin ihmisoikeuspolitiikkaan. Kiitokset. Pyytäisin nyt kaikkia muita lähtemään täältä paitsi laajennetun puheenjohtajiston jäsenet.